Uh, morning everyone. We're just about to start voting. If you can have your voting cards ready, please. Uh, the first... Hyvää huomenta. Aloitetaan. Ottakaa äänestyskortin esiin. Ensimmäinen kohta koskee eurooppalaista vapaaehtoistyötä. Edustaja Serkas. good morning, bonjour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 sama ehdotus. Aloitetaan ensimmäisestä äänestyksestä, joka koskee eurooppaista vapaaehtoisvuotta. Edustaja Serkas. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää teiltä, että katsoisitte, olemmeko päätösvaltaisia. Minusta vähän vaikuttaa siltä, että odottelisimme kenties hetken. Olisi hyvä, että saisimme hiukan enemmän väkeä tänne saliin, koska kyllä ihmiset näyttävät tässä valuvan hiljalleen paikalle että jos odottaisimme vielä viisi minuuttia. Eh, sopisiko tämä teille, vaikka olettekin eh, kovin eh, kurinalainen brittitapan? Halusin kyllä aloittaa ajoissa. Koska emme aloita yhdeksän, yhdeksältä kokousta on vasta puoli kymmenen, niin odot, oletin, että kaikki olisivat paikalla. Odottaa muutama minuutti. Okay, you are ready. The first. You're the no, first. Morning. Right, if we can go to the first vote, please. No niin, siirrytään ensimmäiseen. Can anyone indicate whether they haven't got their voting card? Onko täällä henkilöitä, joilla ei ole äänestyskorttia mukana ja sitten jouduttaisiin nämä äänet laskemaan erikseen? Kaikilla on ilmeisesti äänestyskortit mukana. Okay, yes, let's go to the first vote. No niin, ensimmäinen äänestys. Tarkistus 18. Äänestys on alkanut.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 18 uh, uh, uh, ihmistä äänesti, 18 puolesta, ei kukaan vastaan eikä tyhjää. Niin... Do you think you could all sit down, please? We're in the middle of a vote. Uh, I think as... No niin, voisitteko istuutua? Koska tässä nyt oli todella suuri enemmistö, niin äh, äänestetään nyt ihan vain viittomalla, eikä näin sähköisesti. Kompromissi kahdeksan puolesta Compromise 8, all those in favor? Siis puolesta vastaan. Carried. Um, 41 Hyväksytty. 41 eh, raukea, 42 samoin, 43 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 raukeaa, 44 samoin, kuten myöskin 45, tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 21 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 raukeaa, 23 on vedetty pois, 47 puolesta vastaan raukea. Tarkistus 24 vedetty pois, 48 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 48. Äänestys on alkanut. Vote, is closed. Äänestys on päättynyt. Why? Vote closed. Äänestys on päättynyt. 42 ääntä 16 puolesta, 26 vastaan, ei tyhjiä ääniä, raukeaa tarkistus 25 ja 26, niistä äänestetään myöhemmin, sillä ne raukeavat, jos kompromissi 1 hyväksytään. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. No nyt kompromissi 1 puolesta vastaan Tämä täytyy näin tarkistaa. Äänestys on alkanut. On compromise one. Does it say when it's Uh, vote is closed. Äänestys on päättynyt. 42 ääntä, joista 26 puolesta, 16 vastaan, niin, anteeksi, 27 puolesta ja 16 vastaan. Anteeksi, edustaja Schlöter, unohdin, että teillä ei ole korttianne. Näin 25 ja 26 raukeavat. Ja nyt äänestetään tarkistuksesta 27. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 raukeaa. Jos kompromissi 2 hyväksytään, niin tämä 28 raukeaa myöhemmin, äänestetään siitä myöhemmin. Tarkistus 3 valmistelijalta puolesta vastaan. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut on Amendment 29? A vote is closed. Äänestys on päättynyt. 43 ääntä 19 puolesta 24 vastaan. Tarkistus 4. Yhdenmukainen 30 kanssa puolesta vastaan hyväksytty 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 44 äänestäjää, 18 puolesta, 26 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tämä korvaa tarkistukset 6 ja 31, jotka näin Ronland raukeavat. Tarkistus 7 valmistelijalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan valmistelijalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33, ja 34 raukeavat. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Näyttäkää uudestaan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 ja 28 näin ollen raukeavat. Kompromissi 5. Korvaa tarkistukset 11 ja 35. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 ja 11 raukeavat näin ollen kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 raukeaa, samoin 36. Sitten meillä on valmistelijalta suullinen tarkistus A. Vastustetaanko sitä? Ei. Äänestäänpä sitten siitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 38. Toinen suullinen tarkistus ja äh, valmistelijalta. Vastustetaanko sitä? Onko tuo vastustus? Ei. No äänestän siitä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan. Äänestys on alkanut tarkistuksesta 38. Siis sisältäen suullisen tarkistuksen. Vote is, vote is closed. 46 voting, 26. 46 ääntä, josta 26 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 ja 39 raukeavat, 15 valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt. 16 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut. Tarkistuksesta 40. Vote is closed. 45 vote. Äänestys on päättynyt 45 ääntä. 28 puolesta 14, 15 äh, vastaan, eli hyväksytty. Ja näin tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. 46 ääntä, josta 45 puolesta, yksi tyhjä ääni, niin Onnittelut Marian Harkinille. Uh, now we vote on the draft calendar. Just one vote. Ja nyt sitten äänestämme tuosta kalenteriluonnoksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I'm sorry for the delay, but uh, as you realize... Pahoittelen tätä viivytystä, mutta eilinen ongelma oli se, että tiesimme, että ei budjettivaliokunta ehdi tänne paikalle niin kuin 9.30, joten me nyt keskustelemme siitä, mitä nyt pitäisi tehdä, sillä edelleenkään emme ole saaneet tietoa siitä, että siellä on asiasta äänestetty. Mutta jääkää kaikki tänne paikan päälle, koska äänestys jatkuu ihan pian. Meidän täytyy vain keksiä paras tapa edetä, koska budjettivaliokunta ei ole vielä asiasta äänestänyt. Okay. Uh, can I make a No niin, tekisin teille kaikille ehdotuksen ja katsotaan. I need some guidance from... Tarvitsisin täällä vähän neuvoja siitä ehdotuksesta, jonka aion teille esittää. Ehdottaisin, että jatkamme äänestämistä ja budjettivaliokunnan äänestyksestä meillä on suuntaantava äänestys, jos suuntaantava näkemys, mutta jos niitä vielä läpi, niin tietenkään sitten me emme voi jatkaa täällä, koska kyseessä on vain antava äänestys. Tärkein osa on tämä toinen. Siis neuvoston ohjelma, jossa on kysymys Euroopan sosiaalisesta solidaarisuudesta – ja olettaisin, että kun me pääsemme siihen, niin sitten tilanne on selkeämpi. Mutta sopiiko tämä, että jatkamme tällä tavalla, eli suuntaantava äänestys budjettivaliokunnan tarkistuksesta? Onko tässä jotain ongelmia? Ei. No sitten mennään ensimmäiseen kohtaan, joka koskee That's the progress microfinance. Eli progress mikrorahoitusjärjestelyä. One those in favour those against abstentions carried uh, ensimmäinen siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Ekon valiokunnasta viisi puolesta vastaan Äänestän sähköisesti. Uh, let's open the vote on e- Econ 5. Eli sähköisesti siis talousvaliokunnan muutosesitys numero 5. Post. Äänestys on päättynyt. Ö, 46 annettua ääntä, 18 puolesta, 27 vastaan, yksi tyhjä. Hylätään siis budjettivaliokunnan ensimmäinen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten muotoesitys 49 puolesta vastaan. Tarkistamme sen elektronisesti. Äänestys alkaa numerosta 49. Vote is closed. 46 annettua ääntä, 18 puolesta, 28 vastaan hylätty. Sitten 50 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero 8, 51, 2 ja 3 Eh, raukeavat 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 9 on vedetty pois, 55 raukeaa, koska ykkös kompromissi hyväksytti. 56 eh, raukeaa, 57 vedetty puus, 58 ja 9 raukeavat. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 10, 60, 61, 2, 3, 4 5 äh, raukeavat. Muutosesitys 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 66 on vedetty pois 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten budjettivaliokunnasta numero 5. Tästä suuntaantava äänestys puolesta Budjetti 5, siis puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Öö, hylätty. 58 vedetty pois. 69 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 70 sitten puolesta vastaan tyhjiä hylätty, hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme sen koneellisesti. Äänestys alkaa numerosta 71. The vote is closed. Äänestys on päättynyt annettu se 46 ääntä, 20 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjä. Hylätty näin ollen. 72 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistamme sen elektronisesti. 74 äänestys alkaa. Thank you. Uh, that, the vote is closed. Äänestys on päättynyt. 46 annettua ääntä, 13 puolesta, 33 vastaan, ei tyhjiä, hylätty, 75 puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty. Kompromissiesitys 3 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 14.77 raukeavat, 78 puolesta vastaan, Tarkistamme suoraan koneelta. 78. Äänestys alkaa. Alkaa niin. Ja nyt se päättyy. 46 ääntä edelleen, 26 puolesta, 20 vastaan, hyväksytty. 79 sitten puolesta vastaan. Tarkistamme senkin. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys on päättyy. Seitsemän puolesta 38 vastaan kannatti todellakin tarkistaa. No niin, sitten talousvaliokunnan 12 puolesta. Eikö, Ekon valiokunnasta 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 80 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme koneelta. Äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. 47 annettua ääntä, 20 puolesta, 27 vastaan hylätty siis. 15 puolesta, vastaan. Mennään suoraan äänestyskoneelle. 15. Äänestys alkaa. Uh, the vote, uh, go to vote on amendment 15. The vote is open. Siis äänestys on alkanut muutosesityksestä numero 15. Yes. We hope the vote's open. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 45 ääntä tällä kertaa, 26 puolesta, 19 vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 82 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneelta 82 siis. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 47 annettu ääntä, 26 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten numero 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 sitten puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tarkistamme sen elektronisesti. 90 äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 23 vastaan. Hyväksyt. 91 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin koneitse. 91 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 44 ääntä, 26 puolesta, 18 vastaan hyväksytty. Sitten Ekon 13 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 18 vedetty pois, 92, 3, 4 ja 5 raukeavat. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 vedetty pois. Sitten 99, 96, 97, 98 niin 100 raukevat. 20 vedetty pois. Sitten 102 puolesta. Vastaan. Mennään suoraan koneelle. 102. Close the vote. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 101 vedetty pois, sitten Ekon 15 puolesta vastaan tyhjiä mm, hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten johdanto-osa kappaleet 21 mm, puolesta vastaan tyhjä. Sitten osan kappaleista. Suullinen muutosesitys, onko siihen jotain nokan koputtamista jollain ei ole. Äänestämme siitä sitten osan kappaleista yksi ja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kompromissiositus esitys kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamisen koneellisesti äänestys alkaa kompromissiesityksestä 6. Äänestys on päättynyt. 41 puolesta 5 vastaan hyväksytty. 22.345 raukeavat 26 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän heti. 26 siis. Kahdeksantoista, äänin hylätty. Kompromissisitys seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Äh, kolme vedetty pois, 27, 8, 9, 30 raukeavat kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 4, 31, 23 ja 88 raukeavat, 34 sitten puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tarkistamme sen koneellisesti. 37 siis. Äänestys päättyy. 16 puolesta 28 vastaan yksi tyhjä hylätty. 38 sitten puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 ja 76 raukeavat 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5, 41, 2, 4, 45, 46 raukeaa. Sitten 43 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Näin 6, 47, 48 raukeavat. Sitten budjetti 2, suuntaan antava äänestys puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja nyt pääsemmekin sitten äänestämään mietintöluonnoksesta muuta tässä muodossa. Jos alkaa, siis koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänitys päättyy. Annettuja ääniä 46. Ne, he, niistä 41 puolesta, neljä vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen sitten äh, lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta äänestys puolesta. Siis, sekin oli koneellisesti äänestys alkaa. Vote is closed. päättyy. 47 ääntä, 42 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut paikallaan. Oh, we're just going to be another few... Muutama hetki vielä sitten äh, miten, sen, miten äh, budjettivaliokunta on äänestänyt tahollaan, eli älkää vielä menkö pois. Tähän saattaa mennä minuutti, jopa ehkä puolikin riittää. Meillä on puhelinyhteys.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 Uh, sorry about this. We should get a... Olen pahoillani. Päätös on siellä tulon päällä. Ihan näillä näppäimillä. Jos budjettivaliokunta ei ole saanut valmistu, äänestystään valmiiksi, me joudumme tässäkin jatkamaan omaa äänestystämme ja antaa niitä suuntaan ääntäviä ääniä sitten, mutta odotetaan nyt hetki vielä. Jos ei sieltä mitään kuulu, korviimme ehdotan, että lähdemme jatkamaan äänestystämme ja teemme samalla tavalla kuin äskenkin, että teemme tällaisia suuntaantäviä äänestyksiä. Ymmärtääkseni, että budjettivaliokunta on nyt saanut äänestyksessä valmiiksi. Nyt jäämme odottamaan tuloksia. Että saamme sen äänestyksen lopputuleman selville. Ei tähän nyt enää kauan mene. Sorry for the delay, but we are trying to be as quick as we can. Anteeksi että tämä viivästys. Nyt yritämme jouduttaa tätä tuloksen saantia parhaan kykymme mukaan.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 der kommt jetzt. mir doch knapp. Achso, okay. Und der Progress ist aber der knappste, oder? I'm afraid we're still waiting. Uh, we need to know... Odottelemme edelleenkin. Meidän täytyy tietää, uh, onko nämä budjettivaliokunnan muutosesitykset hyväksytty siellä vai kohylätty. I do apologize for this, uh, but we are still waiting. Ja odotus ei kun jatkuu. Budjetti, uh, kun kerran budjettivaliokunta kerran oli äänestänyt, ajattelin, että nyt olisi sitten parempi odotella, mutta kovin kauan, kauan emme enää tässä jaksa holdata, alkaa tuntua olevan vähän typerältä. Jos tämä tulos nyt ei sitten selkiä parissa hetkessä, uh, jatkamme edelleenkin samaa rataa, eli että äänestämme suunta antavasti. Ja sitä paitsi, jos ne on hyväksytty, niin sinä ole mitään väliäkään. Jos äänestystä ei nyt tule ihan näillä näppäimillä, lähdemme jatkamaan omaa äänestystämme ja kokoustamme. There is somebody running towards us now as we speak. No niin, tulokset täällä tulevat nyt juuri aivan reaaliaikaisesti. Um, we've got a, word back from the budget committee. No niin, budjettivaliokunnasta tuli tietoa. Got a word back from the budget committee uh, to say that the vote... Äänestystä ei ole vielä uh, pidetty, eikä pidetäkään ennen kello 11. Uh, um, ja tässä tarkistusta kolme muutetaan, joten me emme voi äänestää siitä. Minä ehdottaisin, että äänestämme näistä omista tarkistuksistamme, emmekä budjettitarkistuksista lainkaan. Sopiiko teille tämä menettelytapa? Minä en nyt oikein näe, millä muulla tavalla voisi edetä. Ryhdytään äänestämään, valittelen tätä viivästystä. Mutta budjettivaliokunta tässä nyt aivan jatkuvasti muuttaa tilannetta. Aloittaa äänestämään tarkistuksesta kolme puolesta. Kolme puolesta. EPPllä taitaa olla ongelmia. Mrs. Moran, are you ready? Edustaja Moran, oletteko valmis? Uh, Mr. Organo. Yes, Edustaja Organo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että tarkastus kolme on vedetty pois. Thank you. Uh, that's amendment three with... Tarkistus kolme siis on vedetty pois. Budjetti kolmosesta emme äänestä. Sitten johdantosan äh, kappale, tarkistus yksi. Äh, siis johdantosan kappale kolme, tarkistus yksi. Onko tämä vedetty pois vai? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Raukeaa. Tarkistus kaksi puolesta. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin poistaa nimeni tästä tarkistuksesta kaksi. Haluaisin poistaa nimeni tarkistuksesta kaksi. Uh, Mrs. Moran edustaja Moran. Ja tässä yhteydessä pyytäisin, että EPP äänestää tyhjää tarkistuksesta kaksi. Right, uh, vote on amendment. Äänestän tarkistuksesta kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Budjetti ykkönen, siitä me äänestämme. Emmekä budjetti kakkosesta. As no amendments have gone through, we'll just... Ja koska tarkistukset eivät ole menneet läpi, niin äänestämme sitten päätöslauselmaa luonnoksesta eri äh, kokonaisuutena. Sähköisen äänestyksen äänestys on alkanut. Everyone voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 45 ääntä 41 puolesta, 4 vastaan. Hyväksytty. Uh, now we have uh, the motion for resolution. Ja sitten meillä on päätöslausumaehdotus. Äänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Niin, edelleenkin äänestys on alkanut tästä päätöslausumaehdotuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 44 ääntä, joista 42 puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjää, niin näin se on hyväksytty. Uh, that concludes the votes. Congratulations. Näin äänestykset on käyty loppuun. Onnittelut. now we have got to move to the announcement on the negotiations. Uh, so perhaps Mrs. Gons, you could uh, uh, help us with this. No niin, sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Mrs. Gertz, uh, we have... Edustaja Gertz, meidän täytyy puhua neuvotteluista seuraavaksi. We have got to decide on the negotiations next. Uh, there are still uh, some people discussing. No niin, täällä jotkut vielä keskustelevat siitä, mikä on paras tapa edetä. mutta ihan kohta kerron teille siitä, mitä aiomme tehdä näissä neuvotteluissa ja onko meillä ensimmäisen käsittelyn sopimus tulossa vai ei. Uh, the Swedish presidency of course want to go for first reading, but I... Ruotsin puheenjohtajavaltio haluaa tietysti äh, ensimmäistä käsittelyä tavoitella, mutta annan teille puheenvuoron esittelijä siitä, että onko teidän mielestänne tämä hyvä ajatus vai ei. Uh, thank you very much. First of all, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon tästä tuestanne. Äh, näköjään Äh, pyrimme tulkitsemaan äh, tätä äh, budjettivaliokunnan äänestystuloksia, kun olemme kumminkin aika hyvin perillä yhteisten tapaamisten jäljiltä. No niin, seuraava askel todellakin on sitten edetä neuvotteluissa Ruotsin kanssa. Yksi kokous jo on ollutkin ja uusia on luvassa. Meillä on tässä välissä epävirallisiakin tapaamisia luvassa ja olen varma, että kyllä tästä sopu vielä syntyy sekä selvästä että muodosta. Kiitoksia. Sitten täytyy päättää äh, neuvotteluryhmän kokoonpanosta. Meillä olisi ehdotus täällä, että äh, valiokunnan puheenjohtaja johtaisi myöskin tätä valtuuskuntaa. Sitten äh, esittelijät ja varjoesittelijät kaikista pääryhmistä siis tätä kautta. Tässä on kaksi ongelmaa FD ja sitoutumattomat eivät ole vielä kertoneet, ketkä he haluaisivat neuvottelevan, keiden he haluaisivat neuvottelevan puolestaan, mutta tuonempana varmaankin sitten sen kertovat. Äh, sopiiko teille tämä äh, rakennelma? Äh, Te tiedätte, mitä sille ryhmälle olette itse ehdottaneet, tai sitä, miten sitä, miksi sitä olette ehdottaneet. Kaikille tämä siis sopi. Hyvä. Sitten on vielä katsottava vähän tätä toimenkuvaa ja neuvotteluvaltuuksia neuvoston sihteeristö laati yhteisasiakirjan tämän tästä asiakokonaisuudesta kaikille toimielimille. Neuvosto pohdiskelee kahta tapaamista ja jopa päivämäärätkin lienevät jo selvillä. Puheenjohtaja varmaan tietää 16. marraskuusta kello 19 ja toinen 24. marraskuuta Strasbourgissa. Sopiiko tämä kaikille, että tämä, nämä palaverit tuolloin pidetään? Ja sitten vielä Euroopan parlamentin mahdollinen ja neuvoston sopimus olisi sitten luettavissa virallisesta kirjeestä neuvostolta parlamentille. Tämä asia lienee tällä nyt sitten selvä. Onnittelut vielä tästä työstä. We now go on to presentation. Nyt sitten saamme lähteä seuraamaan työn laadun osoittimista Euroopan unionissa käsittelevää tai kertovaa esitystä. Luovutan, luovutan äh, puheenvuoron Eh, herra Rafael Mundos Steeriolle. Olkaa hyvä. For mine. No problem. Eh, for the sake of... Uh, Minä sitten taas valittelen omaa ääntämistäni, mutta puhun espanjaksi, jotta asia menisi paremmin perille. Muchas gracias. Eh, muy brevemente, aunque... Eh... Kiitoksia. Minulle ei missään vaiheessa kerrottu, kuinka paljon minulla on puheaikaa, 10-15 minuuttia, kun 10-15 minuuttia. Hyvä. Okay. Bueno, estoy acostumbrado a presentaciones más... Niin, oikeastaan olen tottunut pitämään hiukan pidempiä esitelmiä, mutta keskityn tässä nyt eh, tähän työskemaan, jonka olemme valmistelleet ja yritän näin herättää Euroopan parlamentin jäsenten kiinnostuksen niin, että voitte sitten tutustua tähän äh, työhömme vielä yksityiskohtaisemmin. Tässä olemme ennen kaikkea analysoin että onko järkevää luoda äh, työnlaadun indikaattoreita, ja jos näin voi tehdä, kun ajatellaan näitä indikaattoreita, joita esimerkiksi kirjallisuudessa on käytetty, niin äh, mitkä vähimmäismääräykset tai vähimmäisvaatimukset niihin täytyy saada, jotta ne todella antaisivat työn laatuun jotain uutta. Tämähän on erittäin laaja käsite kaiken kaikkiaan työn laatu. Meillä on parikymmentä indikaattoria työn laadusta, parikymmentä indikaattoria, jotka siis ovat yleisesti hyväksyttäviä, jotka ovat saatavilla. Ja meillä tietenkin tulee myös uusia indikaattoreita tässä työn mittaan. Ja todella siis, eh, onko, onko tämä tarpeen? Tarvit, tarvitaanko jotain indikaattoreita työn laadun määrittelemiseksi? Ja tämä oli lähtökohtamme ja kyllä meillä on tähän myönteinen vastaus. Eli kyllä, kyllä tämä on tarpeen ja tästä on hyötyä. Ja tästä teillä aion nyt kertoa. Ja minulla on tässä myös näitä kalvoja mukana. Kun ajatellaan kuinka paljon aikaa ihmiset käyttävät elämästään työssä 40 tuntia viikossa keskimäärin, niin äh, tämähän on, tämähän on äh, neljännes heidän käytettävissään olevasta ajasta. Ja jo ihan, äh, ihan ajatellen klassista talous käsitystä ja, ja niin edelleen, niin tietenkin sitten työstä maksetaan eri tavoin. Esimerkiksi jos työssä on esimerkiksi työ on erittäin kovaa tai, tai vaikeaa, niin siitä maksetaan eri tavalla kuin taas kevyemmästä. Ja näin nämä kompensaatiot ovat erilaisia. Mutta siis lähinnä nyt yleensä kyse on palkasta. Ja kun analysoidaan tätä kompensaatio, työstä saatavaa kompensaatiota, niin tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Tämä toteutuu vain joissain tapauksissa ja näin on erilaisia tekijöitä, jotka on otettava huomioon. On töitä, joissa, joissa palkka on erittäin hyvä ja taas töitä, joissa palkka on huonompi, vaikka työ onkin kovempaa ja niin edelleen. Ja tietenkin globaalistuminen ja työmarkkinoiden muutokset, uusi kapitalismi myös vaikuttavat tähän tilanteeseen. Tilanne muuttuu ja nyt keskustellaan siitä, että lisääntyykö tällainen huonolaatuinen työ näinä aikoina, mutta meillä ei ole tästä vielä täydellistä tietoa minkälaisia työpaikkoja luodaan, minkälaisia työpaikkoja hävitetään. Meillä ei ole oikeastaan sopivaa indikaattoria tämän mittaamiseksi. Ja siitä tässä nyt on kysymys. Ja kun ajatellaan työn laatua, niin voitaisiin arvioida laajemmin, mitä tämä kaikki merkitsee. Erilais, on erilaisia työmarkkinoita myös Euroopan unionin ulkopuolella ja miten luodaan uusia työpaikkoja, uudenlaatuisia työpaikkoja, minkälaisia työpaikkoja luodaan ja minkälaiset ovat suhteet erilaisten työpaikkojen välillä, siis määrällisesti. Ja kyllä todella on järkevää saada aikaan indikaattoreita, joita voitaisiin käyttää työn laadun mittaamiseksi. Tämä siis tästä. Eli kyllä me katsomme, että on tarpeen tutkia tätä asiaa, tehdä sosiaalinen analyysi ja nyt syntyy sitten Seuraava kysymys, tai tästä seuraa seuraava kysymys. Miten asia voitaisiin lähestyä? No kirjallisuudessa on oikeastaan kolme erilaista lähestymistapaa. Ensinnäkin tässä voidaan pyrkiä ottamaan joku luku. Eli kun ajatellaan työn laatua, tämä on erittäin moniulottuvuuksinen kysymys ja myös hyvin henkilökohtainen asia. Ja tämä liittyy hyvin paljon siitä, miten työntekijä itse tuntee tai kokee työnsä laadun? Onko hän tyytyväinen työhönsä? Tämä heti nostaa hänen käsitystään työn laadusta. Ja tässä teillä nyt on, voitte katsoa työtyytyväisyysindikaattoria erilaisissa maailman maissa. Tässä tämä kysely on tehty vuonna 2005 ja ihmisiltä on kysytty, oletteko tyytyväisiä työhönne vai ette? Ja tässä tulokset osoittavat äh, kaksi asiaa. Ensinnäkin, että ihmiset ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä ja että variaatio eri, muiden maiden, tai eri maiden välillä on hyvin äh, pientä. Eli ihmiset, äh, vaikka heidän äh, työolosuhteensa ovat hyvin erilaiset eri maissa, niin työtyytyväisyys on suunnilleen samalla tasolla kaikkialla. Ja näin ollen objektiivista työn laatua on hyvin vaikea mitata ja voitaisiinkin ehkä lähteä lähestymään tätä asiaa toisella tavalla. Eli ei kysytäkään ihmisiltä, oletteko tyytyväisiä työhönne, vaan heiltä voisikin kysyä, että mitkä tekijät ovat tärkeitä, kun arvioitte työtänne tai tyytyväisyyttänne työhön. Työturvallisuus, etenemismahdollisuudet, itsenäisyys, työaikajoustot ja niin edelleen. Tässä meillä on Japanista, Yhdysvalloista ja Euroopan unionin 17 jäsenvaltiosta tietoa. Ja tässä voidaan nähdä, että työntekijät hyvin eri aloilta, perinteisiltä aloilta arvioivat, kun he tekevät arviota työn laadusta, niin tekevät hyvin samantyyppisiä arvioita. Eli me voisimme keskittyä näihin tekijöihin, joita työntekijät pitävät tärkeinä, koska tämähän on hyvin subjektiivinen arvio kaiken kaikkiaan. Ja näin meillä olisi myös kolmas mahdollisuus lähestyä tätä asiaa, niin kuin, sos, äh, niin kuin tiete, tieteessäkin on tehty ja kirjallisuudessa on nähty. Katsotaan, mitkä tekijät ovat tärkeitä työn laadulle suoraan ja epäsuorasti, kun ne vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. Ja kirjallisuus osoittaa meille asioita, jotka jo oikeastaan tiedämmekin, kuten palkka esimerkiksi ja osallistuminen, osallistumismahdollisuudet, demokratia työpaikalla se, että tuntee kuuluvansa joukkoon. Myös tietty itsenäisyys, työpaikan vakaus, varmuus. Meillä on joukko tekijöitä, joita pidetään tärkeinä siinä vaiheessa, kun määritellään työnlaatumallia. Ja näin me teemmekin tässä raportissa. Me käytämme kaikkea tätä tietoa, jota olemme saaneet eri kannoilta eri puolilta. Kysymme tiedemiehiltä, kysymme työntekijöiltä ja meillä, meille syntyy kuva työn laadusta, joka ikään kuin pohjautuu kahteen eri ulottuvuuteen. Työn laatu, work quality ja sitten työpaikan laatu, employment quality. Ja nämä asiat vaikuttavat sitten ihmisten työn laatuun, siihen miten he työnsä kokevat. Vaikea tätä on mitata, mutta mallia voi käyttää arvioidakseen äh, niitä tuloksia, joita nyt ylipäätään on saatu. Eli työn laatu, work quality, siihen liittyvät juuri esimerkiksi äh, itsenäisyys, ihan fyysiset työolosuhteet, äh, työterveys, työturvallisuus, tapaturmavaaraa, työn nopeus ikään kuin ja samoin sosiaalinen työympäristö. Ja näin voidaan luoda ihan objektiivisia ää, mitta, mittaustapoja, miten näitä voidaan mitata. Ja sitten kun ajatellaan taas työpaikan laatua, employment quality, niin esimerkiksi työsuhteen laatu, työaika, työtunti, työtuntien jakautuminen, palkka, ruokaa ja ähm, niin edelleen ovat kysymyksiä, jotka otettaisiin äh, huomioon tässä työpaikan laadussa. Eli meillä on nämä kaksi ulottuvuutta, jotka sitten sulautetaan yhteen. Ja tältä pohjalta äh, tässä raportissa tehdään äh, työtä, arvioidaan todella tätä suurta kokonaisuutta, kaikkia näitä indikaattoreita kaiken kaikkiaan, mutta tätä ennen oikeastaan, ennen kuin tällainen indikaattori luodaan, täytyy mm, ää, täytyy ratkaista tiettyjä metodologisia ongelmia, mutta en nyt mene näihin yksityiskohtiin. Täytyy katsoa, että mittaammeko tuloksia vai mittaammeko menettelytapoja Eli äh, kun katsomme äh, tätä lopputulosta, teemmekö, äh, teemmekö tilastollisia indikaattoreita vai dynaamisia indikaattoreita, teemmekö sellaisia indikaattoreita, jotka liittyvät kokonaisvaltaisiin tietoihin, joita olemme saaneet laajalta kentältä, vai yksityisiltä työntekijöiltä ja niin edelleen. Ja mittaammeko myönteisiä vai kielteisiä puolia ja jos ne taas kokoontuvat yhteen, näemme tästäkin jotain. Ja teemmekö malleja, jotka koskevat kaikkia maita yhtä lailla, vai teemmekö erilaisia malleja eri maille ja eri työmarkkinoille? meillä on joukko 15, 16, 17 indikaattoria, jotka analysoimme, käymme läpi yksi kerrallaan äh, vai miten äh, keräämme nämä tiedot. Ja meillä on hyvin paljon äh, erilaisia tekijöitä. Ovatko kaikki muuttujat yhtä arvokkaita ikään kuin vai painotammeko tiettyjä muuttujia, ovatko ne tärkeämpiä kuin toiset ja niin edelleen. Eli tämä on erittäin moni ulotteinen kysymys, mutta joka tapauksessa aina kun me otamme jonkun indikaattorin käyttöön, meidän täytyy miettiä näitä eri kysymyksiä. Ja mm, tämä, tätä teoreettista pohjaa tai taustaa vasten olemme nyt sitten valinneet 18 eri indikaattoria, jotka ovat eri, hyvin, hyvin kirjavia, tulevat hyvin eri puolilta. Jotkut, liittyvät, jotkut ovat ihan joidenkin yksittäisten tiedemiesten ehdottamia, toiset taas joidenkin jäsenvaltioiden ja toiset ja niin edelleen ja jotkut tulevat Euroopan unionilta. Eli tämä on aikamoinen soppa. Ja tässä nyt kaikki nämä indikaattorit, joita me analysoimme ja että käytetäänkö niitä yhdessä vai useammassa maassa ja mitä Äh, mistä nämä tiedot on kerätty, mistä mistä tietokannoista nämä tiedot on saatu ja niin edelleen. Kaikki nämä indikaattorit on analysoitu ö, yksityiskohtaisesti, mutta tähän minä nyt en mene. Ja tästä, tältä pohjalta olemme sitten tehneet hyvin laajat johtopäätöksemme ei tämä tulos nyt ole aivan tyydyttävä. Työtä täytyy tehdä vieläkin ja meidän täytyy saada aikaan vielä laajempi konsensus indikaattoreita eh, valitessamme niin, että nämä indikaattorit, joita käytämme olisivat todella laajalti hyväksyttyjä, koska kyse on poliittisesti erittäin arkaluontoisesta kysymyksistä, kun työnlaadusta puhutaan. No niin. Yksi ongelma, joka tässä nousee esiin, on se, että ikään kuin tähän samaan soppaan laitetaan tekijöitä, jotka ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi tekijöitä, jotka liittyvät hyvin laajoille työmarkkinoille tai hyvin, hyvin kapeille tai jotka eivät liity esimerkiksi suoranaisesti, joiden ei ehkä suoranaisesti nähdä liittyvän työn laatuun, vaikkapa tuottavuus tai koulutus. Siis luonnollisesti on erittäin tärkeää tietää, mikä koulutustaso ihmisillä on, mutta eihän tämä nyt suoranaisesti vaikuta työnlaatuun. Kun katsotaan suoranaisesti työnlaatua ja sitä, mitä se heijastelee, niin toki siihen vaikuttaa se, onko enemmän tai vähemmän koulutusta, onko erityiskoulutusta, muodollista koulutusta tai työssäoppimista ja niin edelleen. Ja vain kahdessa tapauksessa indikaattorit, joissa käytetään tilastotietoja, Dublinin säätiön keräämiä tietoja, niin tämä on kyllä erittäin tärkeää, mutta sitten sitä ei suinkaan tätä tilastotietoa ole läheskään kaikkien indikaattorien taustalla. Ja kun meillä on erilaisia järjestelmiä, niin me voimme välttää esittää esimerkiksi tiettyjä painotuksia mutta ei, ei tämä kuitenkaan kaikkea ratkaise, koska kun meillä on vaikkapa 15 indikaattoria, niin me eh, lukijoina tai, tai analyytikkoina eh, painotamme yhtä tai toista indikaattoria ja nämä painotukset eh, ovat hyvin tärkeitä, jos me näitä, näitä painotuksia teemme ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja meidän täytyy saada aikaan sellaiset indikaattorit, jotka ovat tasapainossa keskenään ja joiden pohjalta saamme aikaan vertailukelpoista tietoa. Ja kun eh, näitä, näitä painotuksia tehdään, niin joissain tapauksissa meillä on sellaisia indikaattoreita, jotka liittyvät työtyytyväisyyteen. Ja tämä ei mielestämme ole kovin johdonmukaista, koska tyytyväisyys työhön tietenkin liittyy tai riippuu hyvin paljon työn luonteenpiirteistä. Jos emme näitä katso, niin ei ole kovin paljon järkeä siinä, että että annamme tämän vaikuttaa tyytyväisyyteen. Mutta joka tapauksessa kyllä tämäkin täällä on läsnä ja suurin osa indikaattoreista eh, liittyy henkilökohtaiseen tasoon, kun ajatellaan juuri tilasto tietoja, meillä on erilaisia tilastotietoja saatavilla, mutta tämä ei anna meille mahdollisuutta tietää, että miten painotamme esimerkiksi myönteisiä tai kielteisiä puolia, eh, vai ovatko ne ehkä tasapainossa. Eli jos eh, työssä voi olla hyvää ja huonoa. Ja tätä varten me tarvitsemme ihan ihmisten haastatteluja, koska muuten emme voi, emme voi tietää tätä. Ja ihmisten kuuleminen eh, ihan henkilökohtaisella tasolla antaisi meille myös mahdollisuuden tehdä eroja esimerkiksi sukupuolten välillä tai eri tausta, taustan, taustasta tulevien ihmisten välillä. Ja meillä on todella siis äh, niin erilaisia indikaattoreita, että meidän on vaikea saada aikaan johdonmukainen malli. Ajatellaan konseptiamme, joka todella olisi, joka heijastelisi tilannetta sellaisena kuin se tosiaankin on. Tässä nyt pääsen pikkuhiljaa esitykseni loppuun ja voisin todeta, että meidän kannattaa todella panostaa näihin laatuindikaattoreihin ja että eh, tässä on kyse paljon muustakin kuin vain työpaikkojen luomisesta vaikkapa Euroopan unionissa hyvin suuri joukko eh, työn tekijöitä on työssä ja kyllä meidän on tärkeää tietää, että eh, ovatko he tyytyväisiä, onko, heidän, tai onko, onko tämä työn laatu korkealla tasolla ja minkälaisia muutoksia on nähtävissä ja, ja tapahtuu jatkuvasti. Ja miten tek- teknologiamuutokset, kehitys ja vaikkapa globalisaatio vaikuttavat työn laatuun. Hmm. Tällä hetkellä toteaisin, että indikaattorit eivät ihan ole tilanteen tasalla, koska ne eivät ota huomioon, niiden pohjalta ei saada otettua huomioon tätä koko kokonaisuutta ja sen moniulotteisuutta, mutta kyllä tämä mahdollista on. Kyllä me pystymme tähän aivan varmasti ottaen huomioon vaikkapa sitten BKT tai työllisyystaso tai niin edelleen indikaattoreita. Kyllä kaikki varmasti nämä tiedot hyväksyvät ja kun me vaikkapa sovimme siitä, eh, kenet lasketaan työntekijäksi, ketä ei ja niin edelleen, eh, ja miten vaikkapa BKT otetaan huomioon. Tämä on erittäin pitkä ja monimutkainen analyysiprosessi, joka vaatii hyvin paljon sitoutumista, hyvin paljon keskustelua, hyvin paljon työtä, mutta meidän täytyy päästä tilanteeseen, jossa kukaan ei kyseenalaista käytettyjä eh, indikaattoreita, Äh, niin, että kaikki hyväksyvät äh, nämä yhteiset indikaattorit. Ja kun äh, ajatellaan näitä ongelmia, joita meillä on, ne ovat yhteisiä eri indikaattoreille ja näin ollen tällainen kaikki käy politiikka politiikkaa ei varmaankaan hyödytä ketään, vaan äh, nämä indikaattorit eivät äh, ole sopivia työn laadun mittaamiseen, varmasti, varmasti äh, muihin mittauksiin kyllä. Ja minä vastaan oikein mielelläni kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tämä oli mielenkiintoista kuultava. Minulla olisi heti kärkeen kysymys Äh, haluaisin, että äh, näistä indikaattoreista tehtävän vielä lisää työtä. Mitä sitten käytännössä kuvittelette tapahtuvan sitten, kun nämä indikaattorit ovat kaikki valmiina? Johtavatko ne kenties Euroopan alueeseen lainsäädäntöön, kenties, äh, kenties parhaiten käytänteiden vaihtoon jäsenmaiden välillä vai, vai mitä? Sitten kun nämä indikaattorit on saatu sovituksi, Eh, sitten ne kuitenkin jäävät eh, hyödyntämättä. Me emme sitten käytä hyväksemme niistä juontuvaa tilastotietoa. Miten te kuvittelette näitä voitavan hyödyntää? Sitten toinen eh, seikka, johon ette kovasti puuttuneet, eli se, että millä tavalla stressi vaikuttaa ihmisten käsitykseen omasta työstään, työnsä laadukkuudesta ainakin me, me, meppeinä meillä on välillä stressitasot aika korkealla, kuten monilla muillakin täällä töissä olevilla. Pidättekö te tätä, tätä tiettynä indikaattorina työtyytyväisyyttä mitattaessa? Olisi ollut oli mielenkiintoista sitten ajatella tätä esimerkiksi tulevaisuuden stressidirektiiviä silmällä pitäen. <clears throat> Näettekö jos tällaista eurooppalaista tasoa ja tahoa johon äh, näitä asioita olisi äh, sovellettava. Ja millä tavalla ajattelitte äh, kenties kannustaa jäsenmaita tarkastelemaan näitä käytäntöjä? Pari muuta kysyjä vielä ennen sitten, kun saatte vastata. Moro, ole, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen huolella kuunnellut tätä alustusta ja kuuntelin myös teidän kysymystänne, sillä olen hyvin pitkälti kanssanne samaa mieltä. Tietysti, jos tämän tyyppinen työ aloitetaan indikaattoreiden paras, parissa, niin silloin täytyy tietää, mikä hyöty siitä työstä on ja millä tavalla niitä indikaatto- indikaattoreita voidaan käyttää. On tietysti selvää, että niiden käyttö riippuu indikaattoreiden tieteellisestä rakenteesta. Siihenhän se tukeutuu. Se vie eteenpäin myös poliittisia päätöksiä, jotka koskevat taas puolestaan työntekijöitä ja työolosuhteita. Tämä tukeutuu siis kaikki tieteellisiin pilareihin. Aihe on siis hyvin monimutkainen. Voidaan nähdä selkeästi, että indikaattorit sekoittavat subjektiivisia ja objektiivisia osioita keskenään. Minusta ensinnäkin nämä tulisi erotella. Tulisi erotella subjektiivisuus objektiivisuudesta. Se ei tietenkään merkitse sitä, etteikö subjektiivisuutta tulisi ottaa huomioon, sillä ihmisten oma käsitys työstä on myös merkittävä. Mutta jotta voidaan saada poliittisia ohjenuoria, niin meillä täytyy olla myös looginen lähestymistapa näiden kahden välillä. Ja mainitsette myös sellaisia elementtejä, jotka voivat vaikuttaa objektiiviselta, mutta että ne käsitetään eri tavoin. Vaikkapa joustavuus on tällainen. Monet työntekijät odottavat joustavuutta. Ja ennen kaikkea naiset, eivät niinkään miehen, miehet tietyissä työpaikoissa, tietyissä ryhmissä. Halutaan pikemminkin paljon säännönmukaisempaa työjärjestystä, kun taas toiset työntekijät odottavat muunlaista toimintaa. Eli me näemme selkeästi, miten monimutkaisia nämä asiat ovat, ja jotta voimme objektiivisesti hyödyntää näitä eri näkökohtia, niin meidän täytyy erittäin hienovaraisesti lähestyä tätä koko asiaa. Tieteellinen menetelmä on erittäin tärkeä. Siihen meidän täytyy kyetä tukeutua. Toinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että meidän täytyy myös erittäin tarkkaan kyetä mittaamaan uuden teknologian, viestinnän ja tietoteknologian vaikutusta työn laatuun. Muuttaako se todella jotain sen suhteen, mitä mieltä työntekijät ovat työolosuhteistaan? Muuttaako se jotain työnantajien kohdalla? Sillä minusta asia täytyy tarkastella myös työnantajien näkökulmasta. Niin kyllä tämän tyyppinen tutkimus on mielenkiintoinen, mutta sen täytyy sisältää paljon tieteellistä menettelyä jotta voimme eliminoida kaikki hyvin epämääräiset osiot. Lissabonin strategiassa puhutaan enemmän työn laadusta ja tämän tyyppinen samankaltainen tutkimus voi tietysti auttaa meitä, mutta samalla nähdään, että siitä puuttuu erittäin paljon erilaisia osioita, joita voisimme käyttää hyväksi päätöksenteossamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia professori Rafael Munoz Deustio. Oli todella mukava kuulla teitä. Olen äh, lukenut myös äh, teidän äh, tekstejänne. Toivon, että tämä ei ollut viimeinen kerta, kun kuulemme teistä. Ja tämän lyhyen esittelyn jälkeen voisi todeta, että olemme vasta pitkän matkan alussa. Ja tuossa lopussa totesitte, että että meidän täytyisi lähestyä asiaa kahtaalta. Ensinnäkin saada aikaan konsensus tiede maailman sisällä, mutta myös poliitikkojen tasolla. Ja kun ajatellaan nyt tutkia maailmaa ja eri yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, jotka asiat, asiaa tutkivat, niin meidän poliitikkojen olisi hyödyllistä tietää, että näin äh, tällä alalla, joka on niin kovin täynnä kysymysmerkkejä ja jonka suhteen voidaan valita niin kovin monta eri lähestymistapaa, niin meidän poliitikkojen olisi hyödyllistä saada teiltä mahdollisimman laaja ja myös perusteltu mielipide, siis kaikilta eri tutkijatahoilta, jotka tätä asiaa tutkivat. Ja niin kuin Elisabeth tuossa sanoi, niin Lissabonin prosessin toisessa vaiheessa haluamme juuri painottaa laatukysymyksiä. Öm, komission jäsen Almunia on ollut vieraanamme ja olemme voineet todeta, että kun puhutaan työn määrästä, niin eh, hyvin usein syntyy työpaikkoja, jotka ovat erittäin epävarmoja, joiden laatu on alhainen ja myös joiden tuottavuus on hyvin alhainen. Esimerkiksi Espanjassa tällä hetkellä nyt kahdessa vuodessa olemme eh, menettäneet eh, niin paljon työpaikkoja kuin oli luotu noin kymmenessä vuodessa tätä ennen, joten meillä on hyvin paljon tehtävää tältä alalta. Ja minä haluaisinkin kysyä, että miten me voimme antaa jotain lisäarvoa tälle työlle, miten me Euroopan unionin taholta voisimme antaa panoksemme sille, että sosiologinen tutkimus voisi saada tukea myös yhteisöltä. Kyllä meidän täytyisi panostaa, sijoittaa resurssejamme tähän niin, että saisimme aikaan ensinnäkin tiedemaailman konsensuksen, miten edetä Tämä oli käytännön läheinen kysymykseni ja kun ajatellaan tällaista, äm, ajatellaan näitä indikaattoreita, joihin te myös viittasitte, hyvin universaaleja indikaattoreita, kuten esimerkiksi PKT, johon viittasitte, niin meidän täytyisi luonnollisesti, koska kansainvälisen työjärjestön kanssa teemme myös yhteistyötä, niin eikö meidän kannata jatkaa tätä yhteistyötä vai pitäisikö meidän toimia Euroopan taholla vai voisiko tämä mahdollisesti johtaa ongelmiin, jos me Euroopan taholla tutkisimme asiaa vain omalta osaltamme, mikä tilanne on Euroopassa, koska samallahan kansainvälinen työjärjestö tekee universaalia maailmanlaajuista tutkimusta ja samoin tietenkin siis näin YK on piirissä ollaan luomassa näitä työnlaatuindikaattoreita. Uh, Kiitos, Sökös. Ennen kuin uh, annan puheenvuoron professorille. Uh, saa Elisabeth Schröter kysyä oman kysymyksen. Kiitos kovasti. Minun kysymykseni menee vähän samaan suuntaan kuin Serkatsinkin äsken. Eli hiukan ongelmana se, että Eh, otatteko te eh, samoja kriteerejä, eh, noudatatte tässä kuin esimerkiksi kansainvälinen työjärjestö on jo hyväksynyt käyttöön ja toisekseen minua kiinnostaisi se, että mikä näistä ehdotetuista toimenpiteistä voisitte sitten teidän, voisi teidän mielestänne olla teidän mielestänne vaikkapa työllisyyspoliittisten direktiivien ainesosina ja minkälaisia ehdotettuja toimenpiteitä voitaisiin käyttää ohjenuorina suuntaantavia ohjenuorina mm, jäsen, jäsenmaille näin tätä työvoimapoliittista direktiiviä sovellettaessa. Tämä, nämä ovat vähän epäselvät vielä. Jos te e, ehdotatte jotakin toimenpiteitä, e, se voisi sitten johtaa tällaisiin e, lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, jotta saataisiin tietyt vähimmäisnormit ja millä tavalla sitten voitaisiin näitä teidän analyysinne mukaan kehittää omasta mielestänne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos ja jos nyt haluaisitte vastata näihin neljään kysymyksiin, meillä on neljä tuolla vielä jonossa. Olkaa hyvä. Mm, muchas gracias. Eh, Kiitos. Nämä kysymykset ovat kaikki erittäin kiinnostavia ja jotkut näistä liittyvät myös pitkälti toisiinsa, joten ehkä voin vastata niihin yhdessä. Ensinnäkin tämä, miksi luoda indikaattoreita työnlaadulle ylipäätään ja minulle. Tämä nyt on tiedemiehenä hyvin selvä vastaus, mutta kun ajatellaan sitten eurooppalaisia poliitikkoja, niin ehkä asia ei ole ihan yhtä selvää. Minä ehkäpä käyttäisin Lord, Lordi Calvinin sanoja. hän totesi, että ne asiat, joita ei mitata tai voi mitata, eivät ole olemassa. Ja hiukan näin tässä nyt muuten kävisi. Meillä on Lissabonin strategia mm, uudistus 2005 vuoden jälkeen. Eikä ketään oikein vaikuttaisi kiinnostavan työn laatu mutta kun halutaan kuitenkin lisää ja parempia työpaikkoja samanaikaisesti. Ja tätä lisää työpaikkoja voimme tietenkin mitata hyvin helposti. Meillä on työllisyydestä tilastotietoa, mutta työn laadusta vain arvioita. Esimerkiksi Espanjassa tällä hetkellä ollaan ehkä huolissaan siitä, että ollaan luomassa huonolaatuisia työpaikkoja. No en minä voi vastata tähän, onko näin, mutta epäsuorasti voin tähän ehkäpä vastata ottamalla huomioon tuottavuuden tai työsuhteiden tämänhetkisen tilanteen, mutta en minä voi sanoa, onko ovatko nämä laadukkaita työpaikkoja. Eli onko vain luotu työtä vai onko luotu laadukasta työtä. Ja näin ollen meillä on ikään kuin kasvua näissä kahdessa eri ääripäässä. No, minä en voi vastata kysymykseenne työn laadusta, koska minulla ei ole indikaattoreita. Konsensukseen perustuva indikaattori, joka on tieteellisesti perustettu, suunniteltu. No valitettavasti nämä indikaattorit eivät ole yhtä helppoja tietenkään kuin nämä vaikkapa lämpötilaa, mittaavat indikaattorit, mutta ajatellaan nyt vaikkapa Espanjaa. Espanjassa talouskasvu on ollut erittäin voimakasta ja miten esimerkiksi kriisiaikoina koko Euroopassa Ähm, kriisi vaikuttaa työpaikkoihin. Tiedämme toki, mitä se, miten se vaikuttaa työn määrään, mutta miten se vaikuttaa työn laatuun? Ehkä se vaikuttaa esimerkiksi työntekijöiden stressitasoon. Mutta emme me tiedä tätä, kun meillä ei ole kerran indikaattoreita. Ja näin ollen, jos me katsomme, että työn laatu on asia, jota meidän täytyisi miettiä, joka ansaitsisi meidän huomiotamme, jos me kerran olemme huolissamme. No jos emme ole huolissamme, niin ei mitään hätää, mutta jos kerran olemme huolissamme, niin sitten meidän varmaankin täytyisi luoda jonkinnäköinen ohjelma, äh, ihan poliittinen ohjelma, jossa tämä otettaisiin huomioon. No tämä nyt on tämä ensin, ensimmäinen hyöty, jonka saamme asian tutkimisesta. Ja jos ajatellaan myönteisiä ja kielteisiä puolia, joita jossakin työpaikassa on, niin miten ne suhteutuvat toisiinsa? Eli ajatellaan nyt vaikkapa ää, äh, palkkaa. Rouva puheenjohtaja tuossa viittasi vaikkapa stressiin parla- Euroopan parlamentissa. Tämä on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa ihmisten työn laatuun. Ja näin ollen ää, äh, Eh, tätä voitaisiin ihan hyvin mitata. Esimerkiksi stressiä voidaan mitata ja ottaa tämä huomioon vaikkapa eh, Dublinin viraston työssä. Ja sitten eh, meillä on muita myönteisiä ja kielteisiä elementtejä, jotka varmasti johtavat siihen, että Euroopan parlamentin jäsenen työ nyt ei ihan kamalaa ole kuitenkaan, vaan aika siedettävää kaiken kaikkiaan. Ja sitten kun meillä indikaattori on, niin täytyy katsoa, että mitä poliittista vaikutusta tällä kaikella on. No minä itse nyt vaan olen akateemikko, enkä minä eh, tässä nyt voi laittaa päälleni parlamentaarikon takkia paitsi jos minut valitaan seuraavissa vaaleissa ja sitten minä pääsen tänne päättämään näistä asioista. Mutta kyllä minä katson, että jos meillä ei ole tietoa, me emme voi myöskään tehdä päätöksiä. Ja kun meillä on tietoa, tekemämme päätökset ovat perusteltuja. Eli kannattaako meidän toimia jollakin alalla, kannattaako meidän koordinoida vaikkapa parhaita käytäntöjä, me, kannattaako meidän tehdä ehdotuksia, eh, ihan jopa lainsäädäntöehdotuksia näitä, näitä päätöksiä me voimme tehdä ainoastaan, kun meillä on tietoa. Ja siksi minä katson, että, että tätä tietoa täytyy kerätä. Ja tietenkin meidän täytyy sitten perusteltu päätöksemme myös voida selittää. Ja mitä tulee sitten eh, vaikkapa johonkin miniminormeihin, kyllä minä voin sanoa, miltä minusta tuntuu eh, henkilökohtaisesti, mutta minun henkilökohtainen kantani, ei ole tällä minkään arvoinen, koska no minä nyt olen vain yksi Euroopan eh, kansalainen ja minun painoarvoni on mikä on. Mutta tiedemiehenä toteaisin, että se, että meillä nyt olisi jonkinnäköisiä miniminormeja, niin aivan ensiksi meidän varmaankin täytyisi tietää, että minkälaista, minkäla, minkäla, minkälainen työnlaatu on Euroopassa ja minkälaista, äh, minkälaista vaihtuvuutta ja vaihtelevuutta siinä on kaiken kaikkiaan. Kyllä meidän täytyy tämä mielestäni tietää. Ja näin sitten poliitikot voivat tehdä päätöksiä. En minä nyt ehkä tässä etenisi kauhean nopeasti ja olisi tässä heti luomassa jotain, e, e, jotain poliittisia välineitä, mutta indikaattorit me tarvitsemme, koska muuten, muuten kuljemme pimeässä, muuten e, emme tiedä ollenkaan missä menemme. Ja sitten jos ajatellaan, että työn laatu olisi heikentynyt Euroopassa markkinoiden avautumisen jälkeen ja globaalistumisen vaikutuksesta viimeisten 20 vuoden aikana? En minä tiedä, mutta ei tästä varmaankaan ainakaan yksimielisyyttä ole. Jotkut varmaan ajattelevat yhtä ja toiset ajattelevat toista. Mutta kaikki ajatukset ja kaikki mielipiteet perustuvat luuloon, kun kerran tietoa ei ole. Ja siksi tässä nyt ikään kuin ajatellaan hiukan intuition perusteella, että mitä, se, miten se, mitä työnlaadulle on tapahtunut, kun meillä ei ole tietoa. Ja joissain maissa ehkä työnlaatu on huonontunut, toisissa taas ei. Ja kolmansissa on tapahtunut asymmetrisiä muutoksia. Meillä on hyvin paljon kyllä tietoa, jota voitaisiin kerätä yhteen ja josta voitaisiin saada sitten kunnolliset johtopäätökset. Herra Serkas tuossa minulle, minulta kysyi esimerkiksi, onko sosiologian alalla tässä nyt yksimielisyyttä asiasta, no siis työn sosiologian alalla. Ja, no me olemme ehkä katsoneet, että jos jollakin on äh, kova työ, hänen pitäisi saada parempi palkka. Tämä nyt on Marksi, Marksin ajoista lähtien ollut lähtökohtana. Ja että tämä kompensaatio juuri kompensoi sen, miten kovaa, kova ja, ja vaikeaa se työ sitten on. Näin on ollut parisataa vuotta, mutta ei tämä aina toteudu ei tässä ole kovin paljon edistytty, mutta siinä kyllä on edistytty ja tässä raporttimme kolmannessa luvussa eh, lyhyesti myös asiaan viitataan siihen, että otetaan juuri moni nämä monet ulottuvuudet, työn laadun monet ulottuvuudet huomioon eh, ja eri alat, jotka on otettu. Tähän, minullahan oli tuossa noita esityksessä ja oli hiukan grafiikka myös mukana. Ja tämä seurantaa sosiologian alalla perustuu tietyiltä osin kyllä ihan konsensukseen. Aika harvat, esimerkiksi professori Francis Glynn on, on tutkinut tätä asiaa. Ja kyllä me olemme aika samoilla linjoilla kaiken kaikkiaan. Siis tarpeeksi konsensusta on ö, tiedemaailmassa, että että voitaisiin saada aikaan yhteinen, yhteiset indikaattorit. Ja kyllä minun mielestäni meidän täytyy tukea myös kansainvälisen työjärjestön ponnisteluja, koska kyllä Euroopan varmasti, koska Euroopalla on niin paljon resursseja laittaa tutkimukseen, niin kyllä Euroopan pitäisi tätä työtä myös tutkia. Ja ehkäpä sitten Euroopan unionia varten tarvittaisiin oma indikaattorinsa, Ähm, hyvä ja huono työ ei liity yksinomaan maan kehitystasoon. Mehän, no niin tuossa esityksessäni ajanpuutteen vuoksi en tähän viitannut, mutta kyllä se tietenkin myös niin on, että kun yhteiskunta muuttuu, niin kyllähän työn laatukin muuttuu. Esimerkiksi joustavuus työssä, työajat ja niin edelleen. Ja samoin tietenkin se, miten eri sukupuolten välinen tasa-arvo työmaailmassa työelämässä toteutuu ja niin edelleen. Espanjassa 30 vuotta, 40 vuotta sitten ei minun äitini ollut työssä, eikä kenenkään muukaan äiti sen puoleen, mutta nyt tilanne on muuttunut aivan täysin. Äidit ovat työssä ja, mm, ja heidät on otettava aivan eri tavalla huomioon. Naiset. Ja no, sitten joku toinen, toinen maa taas, näin ei vielä ole jossain Mauritaniassa. Eli ei tässä nyt Eh, kun etsitään uusia indikaattoreita, mikä nyt on eh, eh, esimerkiksi maailman kehitysohjelman työ, tekemää työtä, niin heillä on eri indikaattorit kehittyville maille ja teollisuusmaille. Ja mm, sitten tämä on tietenkin ongelmallista myös sen suhteen, että tässä on kyse useammasta indikaattorista. Ei meillä ole indikaattori oikeastaan, meillä on vain ajatus, idea, konsepti. Ja sitten nämä eri konseptit tietenkin syntyvät tästä. Ja minä en ihan tarkkaan tiedä, mitä maailman työjärjestössä tällä hetkellä tehdään tai kuinka pitkällä siellä ollaan, mutta kyllä minä katson, että Euroopan unionin täytyy kehittää oma indikaattorinsa, jossa näitä muuttujia ehkä ei ole niin paljon, vähemmin, vähemmän kehittyneen maailman tilastojärjestelmät ovat tietenkin myös vähemmän kehittyneitä kuin meidän ja heidän kunnianhimon tasonsa on ehkä hiukan toinen kuin meidän. Meillä on erinomaista tilastotietoa, jota me voimme käyttää ja jonka pohjalta me voimme todella tehdä tätä työtämme ja keskittää resurssimme oikein. Tulikohan tässä nyt vastaus kaikkiin? Mm. No seuraavan askeleen pitäisi olla Lissabonin jälkeinen strategia ja jos tämä asia kerran halutaan ottaa vakavasti, jos työnlaatu kerran halutaan ottaa vakavasti kysymyksenä mm. muuallakin kuin äh, vain äh, tutkijoiden piirissä. Yes, thank you. Kiitoksia kovasti. Me elä aikaa kovinkaan monta minuuttia enää siis puoli 12 enintään viisi vielä on ilmoittautunut puheenvuorolistalle. Otetaan nämä kysymykset nyt könttänä. Voitte vastata sitten siihen. Ensimmäisenä e, edustaja Klaas. Se mulțumesc domnului Rafael Munoz. Haluaisin kiittää herra Muniosta tästä esityksestä. Pyrin puhumaan oikein lyhyesti enkä halua toistella sitä, mitä kollegat ovat jo todenneet, sillä on aivan samaa mieltä heidän kanssaan. Haluan kiittää teitä selvennyksistänne. Minun mielestäni eh, tämä indikaattori, eh, asia, joka, jolla mitataan työn laatua, merkitsee askelta eteenpäin. Se edustaa myös välinettä, jota voimme todella hyödyntää, sillä Euroopan unionissa yhä edelleen on tavoitteena työllisyyden lisääminen, varsinkin naisten työllisyyden lisääminen. Ja meille suuri ongelma naisten työllisyyden lisäämisen lisäksi on myös työpaikkojen laatu, naisten työpaikkojen laatu. Ennen kaikkea puhun siitä, että meillä on edelleen palkkakuilu naisten ja miesten välillä työmarkkinoilla. Haluaisin myös kysyä teiltä, että onko näistä indikaattoreista puhuttaessa, kun tarkastellaan sitä politiikkaa, jota meidän tulee kehittää, kun haluamme vähentää tai poistaa kokonaan palkkakuilun ja lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille, niin mit, mikä on näiden asioiden välinen suhde? Thank you. The next speaker is Ms. Kiitoksia, Rosti. Ra-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 Minä en tässä näe mitään etelämaita, jotka sopi, istuisivat tähän kuvaan. Italia ja Kreikkahan ovat kaksi sellaista maata, joita komissaari Almunia eilen mainitsi sellaiseksi punaisen kategorian maiksi, mitä tulee sosioekonomiseen tasoon ja, ja työllisyyden hoitamiseen. Miksi nämä kaksi, muut, kaksi maata puuttuvat juuri tästä yhteydessä? Ettekö ole saaneet tietoa vai, vai mistä syystä Kreikka ja Italia on jäänyt pois? Edustaja Saija. Kiitoksia puheenjohtaja. Työhyvinvoinnin tutkiminen on aivan äärimmäisen tärkeää, mutta samalla, niin kuin täällä on käynyt ilmi, hyvin haasteellista, koska siinä kohtaavat juuri nämä subjektiiviset ja objektiiviset indikaattorit. Meillä Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa työhyvinvointia on tutkittu vuosikymmenten ajan ja työhyvinvointilaitoksen tutkimuksissa on käynyt ilmi se että vaikka pohjoismaissa on esimerkiksi vahva ay liike on mahdollisuus osallistua työntekijöillä oman työnsä kehittämiseen palkkataso on eurooppalaisittain hyvä työterveydenhuolto on hyvää monet tällaiset objektiiviset mittarit kertovat siitä että työn laadun pitäisi olla kunnossa niin silti meillä esimerkiksi työurien jatkaminen on koko ajan hankalampaa ja hankalampaa. suomessa tavoitellaan kuusikymmentäkolme vuoden eläkeikää tällä hetkellä työurat katkeavat kuitenkin viisikymmentä kahdeksan 59 vuoteen ja kun on tutkittu, että mikä on se suurin syy, miksi ihmiset eivät jaksa työssänsä, niin ne ovat juuri näitä henkisiä syitä. Eli väsymistä työssä, sitä, että esimiestyöskentely on epäpätevää, koetaan työpaikkakiusaamista, yleistä pahoinvointia omalla työpaikalla. sen tähden olisin kysynyt, että millä tavalla esimerkiksi esimiestyöskentely, työn johtaminen, voidaanko siihen kehittää erilaisia indikaattoreita, voidaanko sitä tarkkailla ja toisaalta sitten tämä yleinen työn muuttuminen. Tänä päivänä hyvin harva tekee enää samassa työpaikassa vuosikymmeniä kestävää työuraa. Useimmat ihmiset vaihtavat työpaikkoja, puhutaan niin sanotuista pätkätöistä, työt saattavat olla epävarmoja. Millä tavalla tämä yleinen työn muuttuminen vaikuttaa ihmisten kokemaan työhyvinvointiin ja toisaalta esimerkiksi tietotekniikan mukaan ottaminen on todettu että monet asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt heidän on enää hyvin vaikea erottaa työaikaa ja vapaa aikaa koska työaika liukuu vapaa ajalle koska kännyköiden kautta tietokoneiden kautta sähköpostin kautta pitää olla koko ajan tavoitettavissa. millä tavalla näitä asioita on pystytty huomioimaan? Thank you. Uh, the next speaker is Ms. Kiitoksia. Sitten edustaja Danke, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank für die Aus eh, Kiitoksia eh, kovasti hyvästä alustuksesta. Tämä on meille tässä valiokunnassa erityisen tärkeää tietenkin, koska erityisesti nyt sitten eh, talouskriisin aikoina, jossa ilmennyt monenmoista e, ajatellen työilmapiiriä. Itävallan työilmapiiriä on mitattu mm, perinteisesti ja tarkastikin minus, tämä kysymys koskeekin sitä, että, että kansallisesti valtiossa on jo tehty erittäin hyvää työtä ja me tässä äh, valiokunnassa äh, äh, voisimme ottaa opiksemme näistä, että meillä olisi tällaiset eurooppalaiset jalat, joiden varassa voimme sitten seistä. Esimerkiksi komission paremman sääntelyn oh-, ohjeisto sisältää juuri tällaiset ohjeet työn arvioinnista, työn laadun arvioinnista – juuri siltä perusteelta, perusteella, josta me tässäkin keskustelemme. Samaa kuin Schurterkin sanoi, minäkin haluaisin painottaa sitä, että pitäisikö olla tarpeen mahdollisimman nopeasti kehittää ja saavuttaa, saattaa täytäntöön hyvinkin tiiviimmän indikaattorilistan, jossa olisi otettu huomioon mahdollisimman monta aspektia, jos ajatellaan tätä aika, aikatekijää, jota, joka on toki aina myöskin otettava huomioon. Kiitoksia Thomas Mann. Lopuksi kiitos puheenjohtaja vielä näistä indikaattoreista. Eh, totesitte, että niistä kaikista pitäisi olla yksimielisyys. Miten se saavutetaan? Yksi, yksi, yksi eh, eh, mahdollisuus oli se, että meillä olisi työmarkkinaosapuolten sopimus alakohtaiset, palkka, teskohtaiset muuttujat. Se on yksi sitten työnantajalta työn tekijän suuntaan annettu ohjeisto, joka on aika hyvin tunnessa – tiedossa. Ja sitten olisi tällainen vakauttava tekijä, vähimmäistulo, taso, vähimmäispalkka Tietyissä tilanteissa. Se voisi olla, jos ottaisin yhden käytön esimerkin, sen vaikkapa Opel, nyt olen saatu paljon kokemusta työ, työtyytyväisyystä, mutta tulevaisuuden teknologioilla on tietysti vielä sellaisia tuotteita luvassa markkinoilla. Se on tietysti hienoa. Meillä, me olemme ylpeitä tästä yrityksestä, meillä olemme tekniikan eturintamassa. Ja tämä oli siis hyvinkin tärkeä indikaattori. Ja sitten myöskin tämä stressitekijä toki siihen liittyy, mutta se, se voidaan sitten kompensoida tällä tulevaisuuden dimensio ulottuvuudella Eli mistä nyt päivänä kun kuultiin, että, että General Motors Mm, General Motorsinlaiset saahoiset säilyä sen firman palveluksessa, eivätkä halua toisten omistukseen. Eli se on paljon investoitu työ, työ, työ, työpaikkoihin ja työ, työssä oloon. Sitä ei millään tavalla ole mitä Se ei ole enää tällainen muuttuja, koska tässä on nyt pelko työpaikan menetyksen puolesta, siis ajatellaan tällaista vakautusta, vakauttamista yhteiskunnassa. Me tarvitsemme yrityskulttuuria, meillä täytyy sopia tietystä periaatteista ja sitten pitäytyä näissä, näissä periaatteissa. Että ne että ihmiset, jotka ovat sitoutuneita työpaikkaansa ja ovat valmiit katsomaan tulevaisuuteen. E, <clears throat> mutta tietysti jotkut joudut, joutuvat sitten lakkauttamaan yrityksessä, siellä ei enää, enää ansiomahdollisuuksia yritykselle, mutta joka tapauksessa tämä pitäisi olla tällainen käden ojennus myöskin tämä äh, tulevaisuussuuntautumisessa. Meidän pitäisi äh, äh, sellainen yrityskulttuuri paitsi muokata, myöskin sitten panna käytäntöön jossa sitten katsotaan tulevaisuuteen, ja tämä on minusta poliittinen vastuu meillä. Se voisi olla hyvinkin selkeä tällainen sovittu konsensusindikaattori myöskin teidän kannaltanne? Um, if you could take five minutes. Jos viidessä minuutissa pystyisitte niputtamaan nämä kaikki kysymykset yhteen, vaikka se on, mutta yrittäkää parhaana. Eh, no niin, jälleen ehkä monet kysymykset liittyvät hiukan samaan asiaan ja haluaisin tätä nyt vielä selittää ihan siis alusta alkaen. Työn laatu indikaattori ei ole sama asia kuin työtyytyväisyysindikaattori. Eli jos me voisimme mitata työn laatua pelkästään työtyytyväisyyttä mittaamalla, niin kaikki olisi jo hoidettu, koska kyllähän työtyytyväisyyttä voi mitata. Meillä on äh, hyvin laajat äh, kaikkien hyväksymät indikaattorit tätä varten. Äh, Euroopan unionin yhteinen indikaattori ja sitten eri jäsenvaltioilla omat indikaattorinsa. Tämä on hyvin helppoa, hyvin yksinkertaista. Tähän ei liity mitään ongelmaa. Ongelma liittyy siihen, että nyt kun katsotaan näitä eri indikaattoreita, niin me ainakin eh, meidän päätelmämme on se, että nämä indikaattorit eivät eh, riitä. Kyllä ihminen voi olla hyvin tyytyväinen työhönsä, vaikka objektiivisesti nähtynä hänen työnsä laatu olisi erittäin huonoa. Koska ihmiset tottuvat, eh, ihmiset muuttavat odotuksiaan ja, ja tottuvat eri asioihin ja siksi tällainen paradoksi voi syntyä. Ja vaikkapa Meksikossa työtyytyväisyys on kaikkein suurinta koko maailmassa, vaikka eipä siellä nyt työnlaatu kovin kummoista mm, hyvin useinkaan ole, ainakaan esimerkiksi maailman työjärjestön mittauksien mukaan, mutta silti ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä. Joten älkäämme sotkeko näitä asioita nyt toisiinsa. Työn laatuindikaattori ja työtyytyväisyys eivät ole samoja asioita. Me sotkemme tässä nyt kaksi asiaa toisiinsa. Ensinnäkin tämä on subjektiivinen kysymys. Ihmisellä voi olla ihana työ, aivan loistavaa, mutta silti hän ei ole tyytyväinen. Hänellä voi olla joustava työaika ja, ja hänellä voi olla materiaalisesti kaikki hyvin, loistava palkka ja niin edelleen. Mutta koska hän ei vaikkapa tule toimeen pomonsa kanssa tai vaikka työpaikka on kovin kaukana kotoa, niin hän on tyytymätön, hän on tyytymätön työhönsä. Mutta ei tämä liity mitenkään hänen työnsä laatuun vaan ihan muihin asioihin, vaikkapa siihen, että on niin pitkä työmatka. Joten eh, tästä syystä ei tämä liity eh, työn laatuun, ei tämä johdu työn laadusta. Ja siksi näitä kahta asiaa, työtä eh, ei voi mitata, tai työn laatua ei voi mitata tätä kautta. Me olemme tutkineet näitä asioita hyvin paljon juuri siitä syystä, että meillä on työtyytyväisyysindikaattorit ja mittarit olemassa, eh, joten eh, meillä on tilastotieteilijät ja ekonomistit ja eh, muut tahot, jotka todella tätä mittaavat ja ovat tehneet hyvää työtä, mutta eivät, he eivät ole mitanneet työn laatua, koska tämä on vaikeaa koska työn laatuindikaattori tohtori kysymyksessä sinun siis tiedemiehen tai tutkijan täytyy katsoa asiaa huomattavasti eri tavoin eri kannoilta. Ajatellaan nyt vaikkapa stressiä. Ei minun tarvitse kysyä tästä, vaan, vaan, vaan minulla on tätä varten ihan e, omat mittarit. Ja vaikka indikaattorit olisivat objektiivisia, meidän täytyy käyttää tässä mukana myös subjektiivisia tuntemuksia. Mutta ei, siis, siis, siis tässä nyt viestini on se, että ei nyt sotketa työtyytyväisyyttä ja työn laatua No niin, meidän täytyy tietenkin tehdä arvioita. Meidän täytyy katsoa, että mitkä asiat tähän muuttuvat ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä eri kysymykset indikaattoreissamme. Mutta viimeisen puhujan kysymys. Minun isäni olisi erittäin ylpeä, jos hän tietäisi, että minä puhun täällä Euroopan parlamentissa. Hän aina käytti espanjalaista sanontaa, että parempi on hyvän vihollinen. Eli kun meillä on jos meillä on indikaattori, joka ei pysty tai onnistu ottamaan huomioon kaikkia, kaikkia, kaikkia työn laadun ulottuvuuksia eri maita ja eri, eri erilaisia työpaikkoja ja niin edelleen, niin meidän täytyy ottaa huomioon, että indikaattorilta voi vaatia vain tietyn tiettyä asiaa. Ei siitä voi vaatia kaikkea. Ei, yksi, ei indikaattori voi ottaa ihan kaikkea huomioon. Esimerkiksi BKT-indikaattori tekee työnsä ihan hyvin, mitaten BKTtä, mutta ei kaikkea muuta. Ja kun ajatellaan vaikkapa osallistumista työpaikalla, niin tämä indikaattori on hyvin tärkeä aivan varmasti. Osallistuminen työpaikalla on hyvin tärkeää se, että ihminen kokee, että hänet otetaan huomioon, että häntä kuullaan. Tämä otetaan tässä avoimessa mallissa huomioon, se on siinä mukana. Äh, entä mm, niin, pienissä yrityksissä suora osallistuminen tai sitten äh, äh, ammattiyhdistysliikkeen kautta osallistuminen muuten? Miten tätä mitataan? Miten tätä mitataan? Koska tämä ei ole hyvin selkeä muuttuja, jota voisi tarkasti mitata. Onko sitten parempi jättää se kokonaan ulkopuolelle? Eli sellainen asia, jota on vaikea mitata, jota ei voi mitata helposti tai, tai, tai tieteellisesti, niin se pitää ehkä jättää ulkopuolelle, koska muuten, muuten se, eh, se kääntää ehkä koko asian päälaelleen tai, tai, tai, tai sen vaikutus eh, on on kielteinen ja hyvin usein kyse ei ole näistä muuttujista. Mitä vähemmän meillä on muuttujia, sitä läpinäkyvämpi meidän järjestelmämme tietenkin on. Eli mitä tähän soppaan nyt heitetään ja miten näitä mitataan ja miten näitä painotetaan, miten näitä muuttujia sitten vielä painotetaan. Meillä on menettelytapoja, meillä on metodeja, Esimerkiksi jos on hyvin tiukat määräajat, deadlineit, niin meillä on neljä viisi muuttujaa, jotka me voimme ottaa huomioon ja näin me jo vähennämme mahdollista häiriötä. Eli kannattaako, täytyykö meillä olla enemmän tai vähemmän asiaa, jotka otamme huomioon. No tietokoneet huolehtivat siitä, että ei tämä ole mikään ongelma. Meillä on järjestelmät tätä varten, esimerkiksi kuinka paljon muuttujia on. Voidaan käyttää kaikkia muuttujia yhtä lailla, jos niitä kerran on saatavilla. Aika lainausmerkeissä tieteellisesti, no vaikkapa vuosi tai, tai aika ylipäätään, kun aikaan on saatava konsensus ihmiset sopivat siitä, että no niin, sovitaan tästä, sinä haluat käyttää tätä muuttuja, niin, ja se on tieteellisesti perusteltua, niin hyvä niin, mutta sitten kun meillä indikaattori on, sitten kun siitä on sovittu, niin kaikkien on annettava tukensa, koska muuten jos sitä eivät kaikki eri tahot hyväksy, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Indikaattori meidän raportissamme ei meidän nyt tarvitse saada selville vaikkapa palkkakuilua kuilua, joka on olemassa, sen jo tiedämme, mutta meidän täytyy esimerkiksi naisten osalta ottaa huomioon kaikki eri asiat, joustavuus, palkka, etenemismahdollisuudet, ihan fyysiset työolosuhteet ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Very much indeed. I think that was absolutely excellent and we're... Kiitoksia, tämä oli aivan erinomaista ja jäämme odottelemaan suurella mielenkiinnolla tätä tulevaa työtä. Kiitoksia vielä kerran. Now we're going to move on to... Ja näin siirrytään eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla, jossa kysymys on äh, raskaan olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisesta työssä edustaja Plam. Haluaisin sanoa, että toivon, että kun valiokuntamme on hyväksynyt lausunnon tästä mietinnöstä, niin voimme saada aikaiseksi todellisen parannuksen työelämän ja perheelämän yhdistämisen ja samalla naiset voivat yhä enemmän olla mukana työmarkkinoilla. Minä kannatan valiokunnan ehdotusta, sillä siinä tuetaan vastakkain, vastikään synnyttäneiden tai raskana olevien naisten asemaa työpaikalla, mutta minusta tätä direktiiviä täytyy parantaa. Ne tarkistukset, joita me olemme täällä parlamentissa esittäneet, menevät tähän suuntaan, mutta samalla täytyy puhua myös lisämenettelyistä, joita työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet. Tällä tavalla ehdotus nimittäin voi viedä eteenpäin parempaan perhe- ja työelämän yhdistämiseen ja se voi tarjota myös naisille mahdollisuuden osallistua yhä enemmän työmarkkinoilla. Haluaisin todeta, että Euroopan unioni tarvitsee laajempialaista naisten osallistumista työmarkkinoille, jotta voidaan ratkaista yhteiskunnan ikääntymisen aiheuttavia ongelmia ja tästä syystä haluaisin todeta, että kun hyväksymme tämän tekstin, niin otetaan huomioon myös se, että tätä direktiiviä voidaan pitää välineenä, joka mahdollistaa sen, että voimme päästä yli talouskriisistä. Se on väline, jonka avulla voidaan parantaa myös Euroopan unionin väestönkehitykseen liittyviä ongelmia. Se tarjoaa myös paremman mahdollisuuden yhdistää perhe- ja työelämään ja naiset voivat näin osallistua paremmin työmarkkinoille. Tästä syystä haluaisin todeta, että ne tärkeät kohdat, jotka koskevat äitiysloman pidentämistä, jotka koskevat naisten palkkaa tänä aikana ja vanhempaloman aikana, haluaisin, että näitä kohtia tarkastellaisiin investointina eikä niinkään kuluina. Kun tarkastellaan äitiysloman pidentämistä. Minusta on, se on oikea tapa parantaa naisten kykyä yhdistää se aika, jonka he omistavat lapsilleen ja sitten taas työlleen toisaalta. Naiset osallistuvat yhä enemmän työmarkkinoille, varsinkin niissä maissa, joissa myös ö, lapsia hankitaan enemmän. Siitä syystä äitiysloman, pidettä, äitiysloman parantamisella ei ole juurikaan vaikutuksia työelämän osallistumiselle. On tärkeää, että äitiysloman aikana lapsia hoitaa yksi vanhemmista, jotta lapset voivat kehittyä hyvin. Se on tärkeää myös äitien terveydelle. Nämä ovat WHO suosituksia. 100 prosentin palkka pitäisi olla mahdollista ja 18 viikkoa ainakin äitiysloman pituudeksi. Äitiysloman aikana ja imetyksaikana äiti voi tarjota paljon lapsilleen esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyssä – näin voidaan myös luoda hyvä suhde lapsen, joka on tietysti lapsen oikeuden kannalta kaikkein tärkeintä. Minun mielestäni se, että tätä äitiyslomaa pidennetään vielä kahdella viikolla, on aivan vähimmäisvaatimus verrattuna niihin etuihin, joita saadaan aikaiseksi, koska vanhemmat tarjoavat näin parempaa hoitoa lapsille. Jos me emme investoi lastenhoitoon näiden lapsuusaikana, niin kustannukset ovat huomattavasti korkeammat tulevaisuudessa. Olen myös tehnyt arvion ja analyysin, vertailevan analyysin siitä, mitkä nämä kustannukset ovat ja mitkä vastaavat hyödyt ovat taloudellisella ja yhteiskunnallisella puolella, mitä se merkitsee työnantajalle ja mitä työntekijälle. Kun tarkastellaan työmarkkinoita, nythän kysymyksessä on siis työ- ja sosiaalisuuden valiokunta, niin meidän tulee näitä asioita tarkastella ja näin ollen äitiysloman pidentämisen vaikutus, kuten myöskin palkan maksaminen tänä aikana, johtavat siihen, että naiset osallistuvat yhä enemmän työmarkkinoille ja näin pystyvät paremmin yhdistämään työ- ja perheelämän. Kun tarkastellaan sitten vanhempainlomaa, niin olen sitä mieltä, että on tärkeää, että minä täytyy yhdistää perhe- ja työelämä. On erityisen tärkeää, että molemmilla vanhemmilla on vastuunsa suhteessa lapsiin ja lapsista huolehtimiseen. Lasten täytyy kyetä yhdistämään se aika, kun omistaan lapsille työelämän. Ja siitä syystä isyysloma täytyy myös sisällyttää tähän direktiiviin pyrin löytämään paremman sanamuodon, joka vie tähän suuntaan yhdessä kollegioideni avustuksella niin, että isyyslomakin voitaisiin sisällyttää tähän direktiiviin. Haluaisin mielelläni kuulla valiokuntamme jäsenten näkemyksiä asiasta. Ei pelkästään tästä asiasta, vaan myös muista. Ja haluaisin, että teidän näkemyksessä otetaan huomioon se, että äitiysluvan aiheuttavat kustannukset ne ovat kustannuksia, joita pitää pitää investointeja eikä kuluina. Kiitoksia ja odottelemaan kommentteja. Thank you. And the next speaker is Mrs. Gruny. Edustaja Gruny seuraavana. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan todeta, että olemme oikein ilahtuneita siitä, että keskustelemme tästä direktiivistä ja luonnollisestikin olemme kaiken sen kannalla, jonka avulla voidaan parantaa naisten, raskanoivien naisten työllisyystilannetta. Mutta en puhu tästä nyt enempää, vaan kuin näistä tarkistuksista. Ja sen sijaan haluaisin todeta, että raskaana olevien imettävien naisten äh, tilannetta ei saa pitää jarruna. Hyvin usein voi tulla hyviä ajatuksia ja kuvitella, että ne parantavat tilannetta. Ja loppujen lopuksi kuitenkin tilanne on se, että äh, vaikutukset ovat aivan vastakkaiset, eli että naiset eivät saakaan helposti työpaikkoja. Haluaisin myös, että tämä teksti nimenomaan käsittelee naisia sillä kuulin kyllä, että täällä mainittiin isyysloma ja vanhempainloma, mutta miltei aina pyritään parantamaan miesten oikeuksia ja unohtamaan naiset. Mehän olemme erittäin kaukana edelleenkin täydestä tasa-arvosta. Siitä syystä haluaisin, että ensiksi edistetään näitä asioita ennen kuin annetaan uusia oikeuksia miehille. Eli haluaisin, että tämä teksti koskisi ennen kaikkea naisia. No sitten itse nämä tarkistukset. Tarkistus neljä, joka koskee rintaruokintaa. Silloin kun sitä jatketaan pitkään, en oikein ymmärrä mistä tässä nyt oli kysymys tarkalleen. Tässä puhutaan siitä, että sitä jatketaan vähintään lapsen kahden vuoden ikään saakka. Minä suhtaudun aika skeptisesti kyllä tähän sillä hyvin monet lääkärit sanovat, että on erittäin tärkeää, että ensimmäisten kuukausien aikana imettäminen on tärkeää, mutta kahteen vuoteen asti, niin se on kyllä kysymys, jota voitaisiin vielä pohtia. Eikö tässä mennä vähän liian pitkälle? Lisäksi kun sanotaan, että se on erittäin hyvä, niin silloin vähän ikään kuin stigmatisoidaan niitä naisia, jotka vo- eivät voi imettää on tärkeää, että äiti tuntee olonsa hyväksi vauvan kanssa, eikä niin, että tämä rintaruokinta on miltei joku pakollinen asia. Ja tuonne kahden vuoden ikään asti varsinkin. No sitten syntyvyys jäsenvaltioissa. Tähän täytyy myöskin kiinnittää huomiota, sillä tämä taas voi toimia jarruna sille, että naisia otetaan lisää töihin. Minusta meidän täytyy tarkastella niitä esimerkkejä, joita meillä on Skandinavian mallista tai vaikkapa Ranskasta, jossa todella syntyvyys on korkeampi. Ja siellä on otettu käyttöön sellaisia menettelyitä, jotka eivät itse asiassa mitenkään houkuttelekaan naisia jäämään kotiin. Eli täytyy tarkastella sitä, ettei me joudu tällaisen ansaan, että naiset joutuvat kotiin pakosta. Ja sitten tarkistus 12, jossa tarkennetaan sitä, että tämänhetkisessä direktiivillä pyritään parantamaan työhön liittyviä olosuhteita ja niin edelleen. Minusta tätä ei tarvitse lisätä, sillä tekstihän on nimenomaan tätä tarkoitusta varten olemassa. Se on ainoa tavoite, joka koko tällä tekstillä on parantaa naisten asemaa. En tiedä, miksi tämä tässä nyt on. Ja tässä kohdassa myöskin todetaan niille naisille, jotka palaavat tai jäävät työmarkkinoille. En minä tiedä, mitä näillä tarkoitetaan, jotka jäävät työmarkkinoille. Tähän haluaisin jonkunnäköistä selvennystä. Tarkistus 13. Siinä vielä todetaan, Raskaana, olevalla työntekijä, raskaana olevaa työntekijää kotiapulaiset mukaan lukien. No raskaksi tällainen kotiapulainen sana on kyllä tosi pe- vähättelevä sana, pejoratiivinen sana. Ja mikä tilanne on muissa jäsenvaltioissa tässä suhteessa näiden ihmisten kohdalla siellä Ranskassa? Nämä henkilöt ovat työntekijöitä ihan siinä missä muutkin. Heillä on ihan samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. Ja jos puhutaan sitten taas yksityisyrittäjästä, niin sittenhän meillä on neuvostossa käsittelyssä direktiivi, joka käsittelee tätä, ja en ymmärrä, miksi tähän nyt on lisätty tällainen kohta. Ja sitten työnantajan riskin arviointi, sehän löytyy taas direktiivistä 8939, eli siihen emme suhtaudu mitenkään myönteisesti tarkistus 20 seuraavaksi, joka koskee työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Öö, ja lisääntymisriskejä. Tämä eh, mielestäni ei myöskään ole erityisen hyvä kohta. No sitten äitiysloman pituus. Minä en ole sitä mieltä, että sitä pitäisi pidentää 20 viikkoon. Itse asiassa olen komission kanssa samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi mainita vähintään 18 viikkoa ja sitten jäsenvaltioiden harkintavaltaan jää se, mikä viikkomäärä valitaan. Tarkistus 27, joka koskee äitiyslomaa edeltävien kuukausien määrää. Ja sitten tässä perustelussa mielestäni on epämääräisyyksiä. Siinä sanotaan, että äiti voi valita itse, miten monta viikkoa haluaa pitää ennen ja miten paljon jälkeen. Ja itse tarkistuksessa sanotaan nimenomaan, kuinka paljon ennen ja kuinka paljon jälkeen. Minun mielestäni meidän pitää jättää tässä äidille valinnanvara, sillä on naisia, jotka raskaana ollessaan voivat aivan loppuun asti käydä töissä vaikkapa viikkoa ennen synnytystä. Ja sitten haluavat säilyttää kaikki ne viikot tallessa, että voivat olla lapsensa kanssa. Minusta tällainen valinnanvara on oikein hyvä asia. Tarkistus 29 pidennetään tätä äitiyslomaa kuukaudella per lapsi. Tämä taas on mielestäni jäsenvaltioiden päätettävissä. Tarkistus 31, jossa otetaan huomioon synnytyksen jälkeinen masennus ja sen vaikutusasia. No, tähänkään en suhtaudun myönteisesti, koska se on sairaus, joka liittyy raskauteen ja sitä ei kuulu ottaa tässä asiassa esille. Lisäksi yksityisyrittäjän direktiivien soveltamisala pitäisi laajentaa. Minusta meidän tulee odottaa tuota direktiiviä, erityisdirektiivi, joka koskee nimenomaan yksityisyrittäjiä. Kyseessä on tärkeä asia, joka koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia ja sitä ei tulisi käsitellä täällä erikseen. No niin, niin mitä tässä sitten vielä oli? 43, sitä ymmärrä ollenkaan. jonka mukaan Yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushenkilöt, joita kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perustojen mukaisesti on oikeutettua etua sen varmistamisessa, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan, niin tämän tyyppiset tekstit, jotka ilmaisivat tällaisia oikeuksia, en ymmärrä, miksi se on tähän lisätty. Samoin 47 ne säännökset, tähän direktiivin perustuvat säännökset olisi suositeltava sisällyttää työehtosopimuksiin ja yksilöllisiin työsopimuksiin jäsenvaltioissa. No näin on, ei sitä kuulu lisätä tähän tekstiin, sillä sehän on vain toistoa ja koko asia on täysin sen jälkeen käsittämätön. Meillä on työoikeudet erikseen ja sitten on työehtosopimukset, jotka tarjoavat niin parannuksia ja työsopimukset, joiden avulla voidaan tehdä tämän kaltaisia muutoksia. Se oikeastaan oli minun näkemykseni tästä asiasta. Varmaan muitakin tarkistuksia ehdotetaan. Kaikki jäsenvaltiothan eivät ole samalla tasolla, kun puhutaan takeista, joita tarjotaan eläkeoikeuksiin. Ja minun mielestäni henkilö, joka on äitiyslomalla, niin sitä pitää kyllä pitää työaikana, eli kaikki oikeudet pitää silloin saada säilyttää. Siinä oikeastaan se, mitä minulla oli tästä asiasta sanottua. Thank you. Uh, Mrs. Estrella. Obrigada, senhora presidente. Eu começo por me apresentar. Sou membro suplente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä äh, en tässä valiokunnassa varsinaisen jäsenen, mutta olen kyllä naisten asioiden, naisten oikeuksien valiokunnan esittelijänä. Nyt sitten se, mitä tässä on, on työstetty. Edellisellä vaali, vaalikaudella menettely oli aika kaoottinen kaiken kaikkiaan, joka sitten johti siihen, että äänestystä ei täysistunnossa edes saatu aikaiseksi. Olin tuolla, tuollainen esittelijänä samassa aiheessa. Haluaisin tässä nyt ottaa muutaman minulle tärkeän asian aspektin esille. Tämä on 16 vuotta vanha tämä koko säädös, säädöskokoelma, mikä on todellakin jo sitten ikään loppu silloin kun toivottavasti tämä tällä lainsäädäntökaudella saadaan aikaiseksi teksti, joka sitten on pätevä seuraaviin vuosien, vuosikymmentenkin ajan. Se, sen vuoksi meidän täytyy sopeuttaa lainsäädäntöteksti todellisuuteen ja vastata sitten myöskin kansalaisten odotuksiin ja ylipäätänsä yhteiskunnan olosuhteisiin. Tämän direktiivin alaa laajennetaan <clears throat> näin, että äidin terveys on turvattu, samoin myöskin sitten työsuhdeturva ja työturvallisuus, <clears throat> ja samoin sitten naisten ja miesten tasa-arvon lähentäminen ja parantaminen, eli siis oikeus perustaakin sitten tulee, tullaan laajentaneeksi tässä käytetään 137 äh, artiklaa, jossa on kysymys äh, terveyksestä. Ja se on sitten kytköksessä, kytköksessä 141 artiklaan, jossa on kysymys miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Tällä tavalla tämän direktiivin perusta lavenee. Ja tässä on mahdollisuus sitten, että avataan ovi myöskin sitten vanhempainlomaan, isyyslomaan, niin että myöskin sitten että myöskin miehet voivat sitten, isät voivat sopeuttaa työ- ja vapaa-aikaa paremmin yhteen. Uutta on se, että, että, työn, että molemmat työntekijät nähdään sitten, työntekijät nähdään isänä tai äitinä. Toistaiseksi on ollut niin, että äiti, nainen on äiti, mutta mies ei välttämättä isä tässä säännöstössä, säännöstön merkityksessä, että sen vuoksi naisia ei pidä mieltää pelkästään sellaisena, että tahona, joka tuottaa lapsia maailmaan, vaan myöskin sellaisena, joka on täysivaltainen työelämän jäsen siitä riippumatta, mit, mitä töitä he tekevät. Ehkä kenties tällaisia epätyypillisiä työsuhteita hoitavat. Kuten edeltäjä äsken pitkään selosti tämän päivän työntekijöihin liittyen, tämähän on, on tietysti kansainvälisen työjärjestön ilon säätämää säädöstöä. On paljon sellaisia, että, että eurooppalaisella tasolla ei äitiys turvaa ole ylipäätänsä työpaikoilla eikä muuallakaan. Jos ajatellaan Portugalin, Espanjan, Ruotsin, Ranskan lainsäädäntö, niin me emme sitä tee, vaan me teemme lainsäädännön 27 jäsenmaalle tällä haavaa. Ja siellä ovat tietysti sitten ne edellytykset hiukan ja olosuhteet erilaiset maasta riippuen. Äh, äh, vanhempainloma on 14 äh, 42 viikkoon ja toisissa maissa kustannukset korvataan kokonaan, tai siis tämä ansiomenetys toisissa korvaukset ovat lähinnä tällaisia symbolisia vanhempia ei pidä satuttaa sillä, että he nyt tuovat uusia palkanmaksajia ja veronmaksajia yhteiskuntaan. Kaiken kaikkiaanhan olisi tarpeen syntyvyyttä lisätä monessa maassa ja siitä tukemaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. On tärkeää tietysti saavuttaa yksimielisyys, konsensus niin laajasti kuin mahdollista ja, ja, ja, ja, ja jäsenmaat kaipaavat yhteisen nimittäjän ja siitä tässä, ajet, sitä tässä ajetaan takaa. Eli, eli silloin kun kansallinen lainsäädäntö on edullisempi asian, asianomaisille, eli semmoisissa maissa, joissa lainsäädäntö on jo hyvällä tolalla, parempi, paremmalla tolalla kuin mitä tässä ehdotetaan, silloin tietysti se kansallinen lainsäädäntö jää voimaan. Tässä pyrin äh, saamaan puheenvuoroni katkeamaan, <clears throat> mutta minun täytyy tässä nyt, äh, on pakko äh, tästä asiasta sanoa, koska olen ollut, niin kuin sanottu, aiemmassa toisessa valiokunnassa saman asian esittelijänä. <clears throat> Kysymys on ennen kaikkea naisten työsuhdeturvasta ja tässä teillä puhe, puheenjohtajakin jo kehottaa tiivistämään puhujaa. Puhujahan tiivistää. Eli ihan lopuksi täytyy sanoa, että on, on todella tärkeää, että on nyt sitten mahdollisuus yhdistää perhe-elämä ja työelämä. Ja sen vuoksi on todellakin tärkeää. Myöskin että tässä direktiivissä mainitaan myöskin isyysloma, ei sillä sinällään ole mitään tekemistä pelkästään vanhempainloman kanssa siinä mielessä, kun sitä aiemmin on käsitelty vaan että tähän direktiiviin täytyy saada tähän, tätä koskeva luku, josta työmarkkinaosapuolet ovatkin parhaillaan neuvot, valmistelemassa. Ja haluaisin myöskin painottaa vielä kerran sen, että, että, että, että tähän tarvitaan mainita isyyslomasta myöskin. Kiitoksia. Nyt täytyy rajoittaa puheaikaa kahteen minuuttiin maks, koska kahdeksan puheenvuoron pyyntö on vielä ja esittelijänkin pitää saada vielä sanottavansa. Se, seuraksi Hirsch ja sitten tulkien sieltä tulee seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Minä olen valiokunnan uusi jäsen, enkä ole siis seurannut keskustelua aiemmin, mutta olen tästä käsittänyt, että tämä on ollut vissin aika kiistanalaista. Tämä 18 viikon näytysloma kompromissi niin, että jäsenvaltiot voivat siis itse päättää, voiko äitiysloma olla pidempi. Tämä 18 viikkoa viikkoa riittää äidin terveyden suojeluun ja kun ajatellaan niitä naisia, jotka välittömästi haluavat palata työhön, antavat kuitenkin näillekin mahdollisuuden saada sellainen suhde lapsensa, joka sitten kantaa. Kun ajatellaan tätä 20 viikkoa, joukkoa, niin se saattaisi olla hankalampaa juuri rahoitus- ja talouskriisinkin vuoksi, ja se saattaisi eh, johtaa siihen, että nuoria naisia ei palkattaisi tai eh, paluu työelämään voisi hankaloitua kynnys korottua. On tärkeää, että saamme aikaan tasapainon tähän direktiivin, siis on otettava huomioon eh, raskan olevien naisten ja äitien edut, mutta samalla myös työnantajan Ähm, edut niin, ettei työntekijöiden äh, tilanne heikkene. Tietenkin äh, työnantajan on voitava äh, suunnitella toimintaansa. Ajatellaan esimerkiksi raskauteen liittyvät sairaslomapäivät, että niitä ei laskettaisi tätä täytyy kesku- tästä täytyy keskustella, koska jos tätä pidennetään äitiyslomaa 18 viikkoa, niin sitten hän voisi olla hyväksyttävää, että nämä päivät lasketaan mukaan. Mielestäni joustavuus on hyvin tärkeää, niin että äiti voi itse päättää, milloin hän tätä vapaata ottaa. Ja tämän lisäksi vanhempainloma tai muut vastaavat järjestelyt, joita jäsenvaltioilla on, niiden on oltava yhteen sopivia. Se on meille hyvin tärkeää. Niin, tämä on tärkeä direktiivi, mutta öö, tämä voi olla vain, tai tämä on vain yksi askel perhe- ja työelämän yhdistämisen helpottamisessa. Hyvin tärkeä asia on myös lasten hoito, joka on sitten jäsenvaltioiden kontolla. And, uh, Mrs. Hirsch, uh, no, sorry. Edustaja Hirsch, Kiitos. Sitten Sten Bauer. Ja sitten sieltä hänen jälkeen seuraava. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiitoksia. Tiedän, että tästä asiasta on keskusteltu jo aika pitkään, eli yritän puhua lyhyesti. Minusta tässä tärkein sana on suojelu. Ja suojelun yhteydessä on tärkeää että huomioon ne asiat, jotka on jo todettu. Meidän täytyy tarkastaa sitä, että voimme tarjota todellista suojaa ilman, mm. että se kuitenkaan estää nuorten naisten työllistymistä. Tähän tasapainoon, tähän tasapainoon täytyy päästä. Toiseksi vanhempainloma ja sen mahdollinen sisällyttäminen tähän direktiiviin On tietysti totta, että kun puhutaan tasa-arvosta, että tämä pitäisi ottaa huomioon. Mutta minusta tässä direktiivissä on kysymys nimenomaan turvallisuudesta ja terveydestä. Siihen asti, kun miehet eivät synnytä, niin ihan turha heille on tarjota myöskin samankaltaista suojaa tässä suhteessa. riippumatta siitä, mitä mieltä me olemme tasa-arvon tilasta. Kyllä biologia tässä omat rajansa asettaa. Kolmas kommenttini koskee vanhempainlomaa, ei äitiyslomaa. Vanhempainloma on taas sanottu aivan toisessa direktiivissä ja työmarkkinaosapuolten välillä päästiin tästä asiasta sopimukseen. Se on jo neuvoston, neuvostossa esillä. Ja tuossa vanhempaan lomaa käsitellään. Parlamentilla ei siinä ole omaa roolia. Voimme vain ottaa huomioon sen päätöksen, johon tällä päästään. Minusta meidän ei tulisi kuitenkaan ottaa isien lomaa tässä suhteessa huomioon, koska komissio valmistelee isyyslomasäännöksiä. Enkä usko, että tämän direktiivin tulisi nimenomaisesti mainita isyyslomaa. Mehän puhumme siitä, millä tavalla voidaan auttaa naisten työhönpaluuta. Lisäkommentti minulla on tähän se, että Haluaisin ottaa esille vielä tarkistuksen 31 ja varsinkin, ja varsinkin tarkistuksen 33. Masennuksen diagnoosi on lääketieteellinen diagnoosi. Jos lääkäri on sitä mieltä, että masennus on olemassa, niin emmehän me voi vaatia sitä otettavaksi huomioon tässä direktiivin säännöksissä. If you could, uh, Kiitoksia. Voisitko ystävällisesti nyt pitäytyä tähän aikarajaan? Muussa tapauksessa ei päästä tästä valmiiksi. Kiitoksia mm, puheenjohtaja Tanskaksi. Seuraava pätkä. Niin aivan aluksi totesin sen, että, että minä e, e, en, en, ole, en ole itse vihreiden varjoesittelijä, joka ei tänne kyllä päässyt, joten olen hänen tilallaan. Tämä on tärkeä direktiivi Euroopan naisille heidän terveytensä kannalta ja myöskin sitten heidän työelämänsä kannalta ja sen kannalta, että he voivat osaa asiallistaa sen tasapainoisesti Euroopassa, jossa syntyy yhä uusia lapsia ja jonne niitä tarvitaan. Täytyy mahdollistaa tietysti tämä sitten naisille niin, että he voivat sitten yhdistää työelämän ja perheelämän. Me olemme tässä keskittyneet aika paljon väestöpolitiikan kustannuspuoleen. Eikö kannattaisi kuitenkin miettiä sitä, että, että miksi ylipäätänsä halutaan lapsia. No ensinnäkin kolme seikkaa. Äitiysloman pituus. On hyvä, että tätä oikeutta laajennetaan. Se on myönteistä. Myönteinen askel. E, esittelee puhuu 20 viikosta, komissio 18. No, Tanskassa voi olla vapaalla vaikka koko vuoden vanhempainlomalla ja siihen kytketään silloin yhteen äitiysloma ja isyysloma. Tässä yksi asia vielä, joka liittyy isiin. Estrella otti sen onneksi esille. Tätä ei valitettavasti mainita tässä vielä. Se on erittäin tärkeää Euroopan miesten ja naisten väliselle, välisen tasa-arvon kannalta, että isillä on oikeus käyttää, jäädä isyyslomalle Tanskassa, mutta aika harva sitä käyttää kuitenkin jos, jos olisi tällainen pakollinen kolmen kuukauden isyysloma, jolloin isätkin joutuisivat sitten osallistumaan siihen. Olisi hyvä, että tämmöistä 18 viikosta päästäisiin askel eteenpäin, niin voitaisiin todeta, että tästä 18-20 olevat kaksi viikkoa olisivat sitten isille suunnatut tavallaan pakkolomajakso. jakso Eli toisena, jos, jos äitiyslomalla voitaisiin jäädä ennen synnytystä, minun mielestäni se kannattaisi kuitenkin keskittyä että ihan terveydellisistä syistä synnytyksen jälkeisiin äitiyslomaan. Tässä tavoitteet ovat kyllä aika valjut. Toivottavasti sitten loppupeleissä saamme vähän paremman tuloksen aikaiseksi. Euh, je partage tout à fait euh, ce que vient de dire olen aivan samaa mieltä Emilin kanssa, joka puhui täällä vihreiden suulla. Minäkin olen tarkastellut huolella sitä, mitä olette tässä tehnyt, ja minusta tässä on asia, jossa kohden en ole samaa mieltä, se koskee naisten suojelua suhdetta ympäristön tilaan. On tietysti tärkeää, että me suojaamme raskaana olevia naisia, mutta meidän täytyy suojata myös tätä syntyvää lasta. Ja tässä suhteessa työolosuhteet tänä päivänä esimerkiksi joissakin yrityksissä sisäilmassa on kemiallisia aineita, endokrinologiaan vaikuttavia aineita ja niin edelleen. Ja kun raskanova nainen hengittää tällaista sisäilmaa, niin hän hengittää samalla myöskin sisänsä näitä aineita. Eli ympäristön tila ei ole lainkaan käsitelty tässä asiassa. Varsinkin kaikki ne naiset, jotka joutuvat työskentelemään pesuloissa ja joutuvat hengittämään päivittäin va- vaarallisia aineita. Millä tavalla voimme näitä ongelmia ehkäistä? Minusta siis meidän tulee erityisesti ottaa huomioon ennaltaehkäisy äh, raskanolennaisten kohdalla ja täytyy löytää niitä elementtejä, joiden avulla voidaan välttää se, että nämä kemialliset aineet ja karsinogeeniset aineet, niiden määrä voidaan rajata. Ja haluaisin tietää, mitä tällä tasolla voidaan odottaa tehtävän. Kiitoksia. Uh, thank you and thank you. Ki- kiitoksia, että äh, pitäydytte aikataulussa. Thomas Mann, ole hyvä. Kiitoksia. Eh, naiset tietenkin tästä aiheesta puhuvat. He tämän aiheen hyvin hallitsevat, mutta ehkäpä meillä miehilläkin on jonkinnäköinen rooli lasten kasvatuksessa kuitenkin. Minä olin äh, naisten valiokunnan jäsen kymmenen vuoden ajan. Meitä oli 37 naista ja kolme miestä. Voi että minä viihdyin. Me olemme hyvin pitkälti varmasti samaa mieltä kaikki. Kyse on muustakin kuin kustannuksista, vaikka kustannuksetkin on otettava huomioon. Perheen ja työn perhe- ja työelämän yhteen sovittaminen. Miten pääsemme sellaiseen, saamme aikaan sellaisen yhteiskunnan, jossa äideillä on mahdollisuus hyvään työelämään ja samalla oikean suojelun tasoon. Olen Bauerin kanssa samaa mieltä siitä, että eri asiat on pidettävä erillään ja niin komissiokin tekee, älkäämme sotkeko asioita toisiinsa. Pidän tärkeänä sitä, että tarkistus 27 joka viittaa siihen, että no tämä on Saksassa aivan normaalia, että 14 viikosta 6 viikkoa ennen synnytystä ja 8 viikkoa tämän jälkeen. Meillä siis 14 viikkoa. Te ehdotatte nyt 20 ja sanotte, että tutkimus on tärkeää kuin rahoitus, mutta mutta kyllä meidän täytyy huolehtia myös siitä, ettei tästä tule estettä nuoren naisen palkkaamiselle. Esimerkiksi Saksassa, jos tätä äitiyslomaa nostettaisiin 14-20 viikkoon, niin tämä maksaisi kuutisen 600 miljoonaa euroa, joten kyllä meidän täytyy katsoa, että saamme aikaan sellaisen direktiivin, joka myös ottaa huomioon jäsenvaltioiden edut. Meillä on sellainen vaikutelma, että olemme vielä aika kaukana toisistamme tai mielipiteet ovat kaukana toisistaan ainakin monien yksityiskohtien suhteen. Kyllä tässä aikaa menee, mutta vaikuttaa siltä tai pelkään pahoin, että naisten asian valiokunta kyllä ajaa tätä asiaa hyvin, hyvin tiukasti ja nopeasti myös. Viimeinen kommentti Haluamme välineitä kriisin päihittämiseen kyllä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että meillä on hiukan pohdinta-aikaa. Jos me olemme perusperiaatteista samaa mieltä, ja subsidiariteettihan tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot hoitavat tämän itse, mutta tämä muutos 14-20 viikkoon olisi kyllä jo aika kova paikka paikka 18 viikkoa, jota komissio ehdottaa, sekin voi olla aika tiukoilla, mutta tarvitsemme tähän vielä lisää keskustelua. Kiitos. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia, edustaja Pakaröydä. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kommenttia, koska tästä aiheesta on jo niin paljon puhuttu, mutta kaksi perustavanlaatuista kysymystä ovat seuraavat. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin täytyy hankkia lisää lapsia? Jos olette sitä mieltä, niin silloin täytyy tukea äitiyttä, täytyy tukea isyyttä. Ja näin voidaan lisätä syntyvyyttä ja taata naisten ja miesten välinen tasa-arvo näissä kysymyksissä. Lasten koulutus on vastuu, joka kuuluu isälle ja äidille. Ja sitähän täytyy ryhtyä tarjoamaan heti alusta lähtien. Se, että sisällytäänkö tähän isyysloma myöskin, siinä on kyllä järkeä, koska se mahdollistaa sen, että voidaan nimenomaan puoltaa tasa-arvoa ja mahdollistaa myös se, että voidaan auttaa lasta joka näin voi hyödyntää sekä isän että äidin läsnäoloa lihan syntymästään asti. No sitten kaksi kommenttia vielä siitä, että tässä on ehdotuksia, joita voidaan todennäköisesti parantaa. Ja miksi olemme sitä mieltä, että tulisi tarjota määrääkö sen suhteen, milloin voidaan irtisanoa nainen, joka on synnyttänyt, joka on raskaus. Se tulee kieltää ehdottomasti vuoden ajan. Täytyy taata se, että äitiysloma ja isyysloma rahoittaa sataprosenttisesti. Se johtaa siihen, että naisten miehet ovat tasa-arvoisia. Lisäksi täytyy todeta, ja tämä on viimeinen kommentti, ne jälkeen yhtään hermostuko puheenjohtaja. Täytyy vielä todeta, että tämä direktiivi on vuodelta 1985, eli se on yli 20 vuotta vanha. Me työstämme siis tekstiä tulevaisuutta silmällä pitenä, tätä, tätä hetkeä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia. Tietysti meidän täytyy myöskin edistää sosiaalista suojelua. Se on investointia, ei sen mikään kulu ole. Tällä tavalla voimme päästä tästä kriisistä esiin. Tämä Thank you, Elis- Kiitoksia. Sitten Elisabeth euh, à Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä täällä aivan oikein on todettu se, mitä Thomas Mann ja muut ovat todenneet, on aivan samalla alonpituudella. Haluaisin kuitenkin vedota kolmeen kohtaan. Ensimmäinen niistä on se, että tämä teksti on hyvin muokattu, jotta voidaan parantaa raskana olevien tai synnyttäneiden tai imettävien työturvallisuutta. Meidän ei tule kuitenkaan sekoittaa näitä tavoitteita, ja olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän tulee käsitellä naisten ongelmia tässä sekoittamatta siihen muita aiheita, sillä ymmärsin kuitenkin, että tässä keskusteluiden äärirajoilla vähän väliä ajaudutaan ihan muihin asioihin. Isyysloma myös ja lasten koulutus Kyllähän tässä nyt olisi paljon muutakin sanottavaa kuin se, mikä tässä tekstissä on todettu, mutta meidän tulee nyt keskittyä alkuperäiseen tavoitteeseen, jotta olemme tehokkaita ja jatkaa neuvotteluita työmarkkinaosapuolten kanssa. Toiseksi suhtaudun erittäin myönteisesti perheelämän ja työelämän yhdistämiseen – mutta tässä kohdin mielestäni emme saa unohtaa sitä, että raskaana olevat naiset, imettävät naiset, jotka ovat palaamassa työelämään, heidän täytyy kyetä löytämään yrityksessään tai yritysryhmittymässään rakenteita, jotka mahdollistavat imettämisen, perheelämän ja työelämän yhdistämisen. Infrastruktuuria on olemassa ja niitä täytyy ottaa käyttöön, jotta näitä naisia voidaan tukea. Kolmanneksi, Äitiysloman pituus. Tietysti voidaan ajatella, jos vähän uneksitaan, että kun pidennetään äitiyslomaa, niin yhä enemmän lapsiakin tehdään. Kuitenkin pitää kiinnittää todella huomiota yhteen asiaan. Äitiysloman pidentäminen, kun se tehdään harkitsemattomasti, vaikuttaa vastakkaisesti naisten palaamisen työelämään. Työelämä kehittyy ja on vaikea kuvitella, että kun äitiyslomaa pidennetään täysin harkitsemattomasti, niin silloin ei vaikeutettaisi naisten paluuta työelämään. Tätä varten tarvitsemme strategioita, jotta voidaan palata ja palauttaa naiset työelämään. Ja täytyy todella pohtia äitiysloman pituutta, varsinkin nyt näinä aikoina, kun yritysten täytyy kohdata kriisitilanteita. Thank you. And Kiitoksia. Lopulta viimeinen puhuja eh, edustajissa. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on tullut esille, niin kansallinen lainsäädäntö ja myöskin työmarkkinaosapuolten sopimukset monissa maissa ylittävät tämän direktiivin säännökset. Ja näkisin tämän, niin kuin Rova Bauer, niin tällaisena minimidirektiivinä äidin suojeluksi. Monissa maissa mennään huomattavasti yli näiden säädösten mutta kiinnittäisin sen tähden teidän huomiotanne vain kahteen tarkistukseen joissa katson olevan oikeudellisesti ongelmia monien maiden perustuslain kanssa. Ja ensimmäinen, tarkistus liittyy, tai ensimmäinen kohta tarkistukseen neljäkymmentäyksi jossa sanotaan loppupuolella että tällaisen pyynnön voi myös tehdä äitiyslomalle jääneen työntekijän vanhempi työntekijän puoliso tai kumppani ja pyyntöä on käsiteltävä samalla tavalla luulen että tämä on monissa maissa perustuslaillinen ongelma koska naisen itsemääräämisoikeus ei kyllä häviä siinä vaiheessa kun hän saa lapsen eli emme me voi antaa naiselle kuuluvaa oikeutta jollekin toiselle osapuolelle niin hyvältä kuin tämä kuulostaisikin ja ymmärrän tämän taustalla olevan positiivisen tavan tukea äitiä näissä tilanteissa mutta suomessa ainakaan ei ole mahdollista ellei ihmistä julisteta holhous tilaan niin ottaa häneltä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja antaa jollekin toiselle tätä oikeutta. eli tässä on perustuslaillinen ongelma hyvin monien maiden lainsäädännön kohdalla. pyydän että tähän, tämä tarkistuksen kohta otetaan pois. tarkistus neljäkymmentä toinen vähän samantyyppinen asia. tässä todetaan että hyvin tiukasti säädellään että kuinka suuri tuo äitiyslomalla olevan työntekijän korvauksen on oltava ja loppuosassa todetaan esimerkiksi että sen on oltava kahdeksankymmentäviisi prosenttia kyseessä olevan työntekijän viimeisimmästä kuukausipalkasta. monissa maissa äidille maksettava äitiysloman aikana maksettava korvaus ei tule ainoastaan työnantajalta vaan se tulee sosiaalilainsäädännön pohjalta myös yhteisistä verovaroista ja me emme tässäkään asiassa voi mennä kansalliseen sosiaalilainsäädäntöön emmekä voi täältä lähteä kertomaan että mikä määrä kansallisessa sosiaalilainsäädännössä on tehtävä koska meillä ei ole kompetenssia kansalliseen sosiaalilainsäädäntöön eli tämä kohta on myös ongelmallinen. nämä kaksi kohtaa tarkistus neljäkymmentäyksi tarkistus neljäkymmentä niissä on ihan selkeä kompetenssiongelma eu ei pysty näissä asioissa menemään kansallisen lainsäädännön sisälle. Kiitos. Thank you, and go back to go back to uh, tuturor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset eh, kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Yritän nyt vastata esityksiin ja huomioihin. Mitä tulee äidin eh, suojeluun työpaikalla, niin tämä kaikki tietenkin liittyy WHOn suosituksiin Kaik, tämä direktiivi koskee kaikkia työntekijöitä riippumatta heidän työsuhteensa laadusta. Mitä tulee kotiapulaisiin, joihin täällä viitattiin, tämä, tätä sanaa kritisoitiin, mutta mm, kyseessä ovat siis henkilöt, jotka tekevät työtä jonkun kotona ja viime lainsäädäntökaudella sovittiin tämän sanan käytöstä. Ja kyllä meidän täytyy kääntää tämä, tämä konsepti sitten sellaisena myös ranskan kielelle. Tämä koskee myös kaikkia niitä työsopimuksia, jotka ILO, kansainvälinen työjärjestö, on ottanut huomioon. Me haluaisimme saada aikaan parannusta. Ja kun täällä on viitattu tämänhetkiseen kriisiin, niin toteaisin seuraavaa. Ei kyseessä ole niinkään valtion meno kuin sijoitusinvestointia. siksi pyytäisinkin, että kollegat ottaisivat seuraavan huomioon. Meidän on löydettävä parhaat keinot päästä tästä talouskriisistä ja kyllä minä olen varsin optimistinen ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tästä kriisistä päästään. Ja meidän täytyy tämän direktiivin kautta pyrkiä siihen, että jäsenvaltioiden tasolla konkreettiset toimet toteutuvat parin kolmen vuoden sisällä. Ja kyllä minä uskon, että Euroopan unioni tuohon mennessä on jo selvinnyt voittajana tämänhetkisestä kriisistä. Eli kyseessä on pikemminkin aika pitkän aikavälin toiminta. No niin, sitten näistä yksittäisistä muutosesityksistä. Keskustelen niistä niiden kollegojen kanssa, jotka niitä ovat tehneet. Voimme käydä tätä keskustelua vaikkapa sähköpostitse ja näin voin selittää eri kollegoille näitä tarkistuksia. Kiitän teitä kaikkia todella sydämellisesti ja iloitsen jo yhteistyöstä kanssanne. Olen täysin varma siitä, että saamme aikaan yhte- yhteisymmärryksen saamme parannettua tätä direktiiviehdotusta niin, että siitä tulee väline, joka todella helpottaa naisten osallistumista työelämään, parantaa työ- ja perheelämän yhdistämistä ja näin johtaa entistä parempaan tasa-arvoon. Kyllä tämä on erittäin tärkeää demokratiallemme. Talous voi toimia vain, jos demokratia toimii, ja demokratia ilman yhtäläisiä mahdollisuuksia on puutteellinen demokratia. Siksi pyydän teidän tukeanne ja olen täysin vakuuttunut siitä, että yhdessä saamme aikaan menestyksekkään lopputuloksen esittelijänä ja yhteistyössä esittelijänä ja valiokuntana olen täysin varma siitä, että yhteistyö naisten asian valiokunnan kanssa tulee olemaan aivan erinomaista. Itse olen tuossa valiokunnassa varajäsenenä ja aivan varmasti saamme aikaan äh, hyvän lopputuloksen, joka hyödyttää äh, kaikkia naisia ja äitejä. Kiitos. Thank you very much. And just to say that the, dead, uh, the deadline for amendments is 12th of November at uh, noon. Uh, so the 12th of November at noon.